Dear colleagues. Hyvät kollegat, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Pyytäisin, että menette istumaan omille paikoillenne. Meidän täytyy aloittaa. Meillä on komission jäsen Avramo Poulos täällä iltapäivän ajan, mutta hänen täytyy lähteä kello 16.35 viimeistään, joten haluaisin nyt aloittaa, jotta pysyisimme aikataulussa, missä hän voi olla täällä. Tänään käymme keskustelun komission jäsenen kanssa tämänhetkisten toimenpiteiden täytäntöön panosta ja uusien komission ehdotuksista, jotka on esitetty 7. kesäkuuta Haluaisin ensin kuulla komission jäsentä ja sitten annan puheenvuoron koordinaattoreille kysymyksiä varten ja sitten taas komission jäsenelle, jotta hän voi vastata. Ja tämän jälkeen muut jäsenet saavat puheenvuoron. Ja keskustelu aloitetaan sitten siinä vaiheessa, mutta ensin herra Avramopoulos, puheenvuoron teidän. Um, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. On todellakin ilo olla taas täällä paikan päällä neljän ja puolen kuukauden jälkeen, sen jälkeen kun viimeksi kävimme tätä rakenteellista vuoropuhelua keskenämme. Tämä antaa meille nyt taas mahdollisuuden keskustella uusista lainsäädäntöaloitteista – ja tietenkin tietyissä tärkeissä asioissa, mutta katsotaan myös sitä, mitä pitää vielä tehdä niissä. Haluaisin aloittaa katsomalla maahanmuuttoasioita ja pakolaiskriisiä ja lyhyesti kertoa teille EU-Turkki-lausunnon täytönpanosta. Tästä keskusteltiin sisäasioiden kokouksessa ja nyt tänään julkisimme, tämä, julkisimme tästä täyttöönpanosta raportin. EUn ja Turkin sopimus, sillä on huomattava vaikutus maahanmuuttovirtoihin. Tulijat Kreikan suunnasta ovat vähentyneet huomattavasti, mutta tällä on edelleenkin suuri haaste meille järjestelykeskusten kapasiteetille. Vaikkakin tässä on tapahtunut Tuplastut enemmän näitä henkilöitä, käsityökapasiteetti on tuplaantunut, silti meillä on kymmeniä tuhansia ihmisiä odottamassa vielä Kreikassa. Ja kun jaamme taakkaa, meidän pitää nopeuttaa jakoa Italiasta ja Kreikasta. Ja pitää tukea jatkossakin Kreikkaa paikan päällä. Syrjä Pakolaisten uudelleen sijoittaminen Turkista, tämä, tämäkin on edistynyt huomattavasti. Syyrialaisten lesbuksella tehtävien turvapaikkahakemusten tarkastelun se pitää jatkua. Ja muilla saada tapahtuvien turvapaikanhakemusten käsittely, siis myöskin muiden kuin syyrialaisten osalta, sekin pitää aloittaa piakkoin. Se on prioriteettiasia meillä. Siellä on myöskin täysin meidän tukemme. Kaikissa näissä ponnisteluissakin me pitää tehdä kiinteää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, käyttää kaikkia mahdollisia välineitä hyväksemme meidän kumppaneiden kanssa, että voimme taata paremman yhteistyön uudelleen sijoittamisesta. Meidän pitää luopua sitä ajatuksesta, että mennään entiseen tapaan eteenpäin monien kumppanien kanssa, koska monet kumppanit luottavat meidän suoraan tukeemme mutta eivät kuitenkaan ota vastaan omia kansalaisia enää sitten. Viime täysistunnossa minulla oli mahdollisuus keskustella uudesta komission tiedonannosta maahanmuuton ulkoisesta ulottuvuudesta. Ja toivottavasti parlamentti ja neuvosto voivat tukea uutta lähestymistapaa, joka tukee toimintaa komissio valmis aloittamaan tämän täytäntöönpanon. Meidän pitää parlamentin kanssa jatkaa meidän yhteistä toimintaamme, että voidaan paljastaa salakuljettajien verkostoja, jotka käyttävät hyväkseen kaikkein herkimmässä havoittumassa asiassa olevia maahanmuuttajia. Haluaisin kiittää parlamenttia teidän jatkuvasta ponnistelustanne tällä alalla ja maahanmuuttajien salakuljettamiseen liittyen ja myöskin tämän salakuljetuksen vastaisen direktiivin hyväksymisestä. Haluaisin kiittää teitä. Ja odotan innolla myöskin ihmisten salakuljetusten vastaisen päätöslausuman hyväksymistä EUn ulkoisten toimien yhteydessä. Ja sitten toinen tärkeä tekijä meidän kaiken kattavassa lähestymisessä ja uudistuksessamme yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä. Ensimmäinen osio esitti 4.5. ja nyt me tarvitsemme tehokkaampaa järjestelmää, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja myöskin vastuun reiluun jakoon. Dublinin järjestelmän uudistusehdotuksen Jordakin vahvistamisen jälkeen ja EAS on myöskin muuttamiseksi todelliseksi eurooppalaiseksi toimijaksi. Tällä tavoin teemme suuria askelia oikeaan suuntaan. Olemme luomassa Euroopan tason rakenteita, jotka ovat tarpeen kattavan järjestelmän luomiseksi. Luotan Rova eh, Kirkoppiin ja Wikströmiin ja Metrovillem nämä kyseisten asioiden esittelijöihin ja varjaesittelyihin, että he voivat tukea meitä tämän tärkeän asian nopeassa hyväksynnässä. Toinen paketti, joka on myös yhtä kunnianhimoinen ehdotus, on sitten heinäkuussa tulossa. Komissio on tehnyt myöskin ehdotuksia, kuinka voidaan kotottaa paremmin kolmansien maiden kansallisia ja antaa myös heidän taholtaan sitten taloudellinen ja sosiaalinen panos Euroopan unionille. Haluaisin kiittää teitä tästä hedelmällisestä keskustelusta, jota kävimme viime tiistaina uudesta toimintasuunnitelmasta ja meidän ehdotuksestamme EUn sinisen kortin direktiiviksi. Tämä tarvitsee jäsenvaltioiden tuen ja myöskin siitä tarvitaan myöskin yritysten tuki, että voidaan korkeasti koulutettuja kolmansien maiden kansalaisia houkutella EU-hun, että voimme pätevyysvajeita täyttää lähivuosina. Kaikki nämä aloitteet ovat meidän pidemmän aikavälin strategiamme osia laillisen maahanmuuton osalta. Tästä puhun selkeästi viime viikolla koska tämä on juuri kaikkien etu, etujen mukaista, että meillä on poliittinen halu siihen, että laillinen maahanmuutto on mahdollista. Ja tällä voidaan katsoa myöskin pakolaiskriisin välittömiä seurauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdään Euroopan unionista sosiaalisesti ja taloudellisesti vahvempi toimija. Ja yksi tärkeä aihe, ja tiedän suurin osa teistä myös samaa mieltä, on se, että meidän pitää pitää Schengen-alueen yhtenäisyys voimassa. Ja tästä sovitaan tämän kuun lopulla eurooppalaisesta rajavalvontatoiminnasta. Tämä uusi virasto, se tulee turvaamaan Euroopan unionin rajat. Ja hallinnoimaan maahanmuuttoa tehokkaammin ja kehottamaan, kehittämään myöskin Euroopan unionin sisäistä turvallisuutta. Lopuksi, mutta myös tärkeä asia, se on erittäin tärkeä siinä vaiheessa, kun pyritään ylläpitämään vapaata liikkuvuutta Schengenin alueen sisällä. Kiitokset esittelijöille ja myöskin ryhmien edustajille, että olette pitäneet kiinni tästä hyvin tiukasta aikataulusta. Ja sitten viimeaikaisen komission erotukseen viisumijärjestelmän uudistamista Georgian, Kosovon ja Turkin kanssa. Ja ensimmäisestä ehdotuksesta ja tästä keskeyttämismekanismista käymme nopeaa keskustelua. Ja tiedän, että parlamentille myös tämä on prioriteettiasia. Olen luottavainen, että keskeyttämismekanismi, se tullaan hyväksymään molempien lainsäädäntöjen taholta ilman miten pidempiä viivästyksiä. Kuitenkin meidän keskustelumme uudesta keskeyttämismekanismista koskee myöskin Georgian, Ukrainan ja Kosovon ja Turkin viisumierotuksia. Ja olen pahoillani, että perjantain neuvosto ei hyväksynyt yleistä lähestymistapaa Georgian osalta. Siis viisumivapautusmaat, heitä pitää heidän ansioiden pohjalta arvioida ja kukin erikseen. Kuitenkin olen tyytyväinen siihen, että neuvostolla on selkeä poliittinen sitoumus tähän asiaan. Ja luotan teidän tukeen pääsemään asiassa eteenpäin. USA ja Kanadan viisumivastavuoroisuus. Olen saanut tiedoksi presidentti Horaisin kirjeen. Ja tiedän kyllä meidän laillisista velvoitteistamme tässä asiassa. Ja olemme myöskin tietoisia, kuten olette nähneet meidän tiedonannostamme, sen mahdollisen keskeyttämisen ja poikkeuksien ne, taloudellisista negatiivisista vaikutuksista. Kun vasta vuoroisuutta keskusteltiin USA kanssa ministeritasolla toinen kesäkuuta, niin vähän aikaisemmin tapasin myöskin John McCallanin Kanadian maahanmuuttoministerin ja keskustelijan kanssa asiasta. Ja on jatkaa näitä keskusteluja kaikilla tasoilla jatkossakin. Pyrimme siihen, että meillä on täysi viisumivastaavuus kaikkien EU-jäsenvaltioiden kanssa ja USA ja Karan kanssa. Ja edistys, joka on saanut aikaiseksi turvallisuuden osalta, se oli huomattu kumppaneiden taholta ja sen pitäisi helpottaa keskustelujamme. Ja puitteisto, jonka olemme ehdottaneet sisällä tehokkaalle turvallisuusunionille se on se suunta, jota meidän pitää tästä jatkaa eteenpäin, koska sisäinen turvallisuus yhdessä EU-maassa on koko EUn sisäisen turvallisuuden taso. Meidän tärkeimmät asiamme ovat tulevaisuudessa, että meidän pitää keski- parantaa tiedonvaihtoa yhdistämällä turvallisuustietokannat ja takaamalla se, että kaikilla toimijoilla eri puolilla eu on samat mahdollisuudet käyttää tietoa, kuten heillä omissakin maissaan. Tässä turvallisuusympäristössä Euroopan terrorismin vastainen keskus Europolissa, se pitäisi olla keskus meidän turvallisuustoimillemme, tiedonjaolle, tuhka-arvioinnille, ja operaatioiden koordinoinnille. Me olemme antaneet tälle keskukselle vuonna 2016 lisäresursseja. Ja teidän tuellanne, teidän panoksellanne me olemme antaneet Europolille uuden oikeudellisen puitteiston, eli se on, että se on tehokkaampi, kun se täyttää tehtäviä. Ja matkustajatietodirektiivi on nyt etenemässä, se pitäisi panna täyttöön piakkoin kokonaisuudessaan. Ja tulen kertomaan tämän myöskin jäsenvaltioille. Me tuemme heitä kaikilla tavoin, mitä voimme. Meidän asiantuntijamme ovat keskustelleet jo kaikista haasteista tähän liittyen. Ja sitten tuli aseet. Aseet, tästä saatiin yleisymmärrys aikaiseksi viime viikolla. Ja kun sisämarkkinaneuvosto on kokoontunut, niin voidaan sitten aloittaa toiminta. Meidän pitäisi pitää mielessämme, että Tämä on myöskin turvallisuusasia, kuten myöskin sisämarkkina-asia. Orlandon verilöyly teki tämän taas selkeäksi meille kaikille. Puoliautomaattiset tuliaseet, joita käyttää asevoimissa, niin niitä ei ole tarkoitus jakaa muille. Kalasnikovit ja muut vastaavat konetuliaseet pitäisi kieltää siviilikäyttöön. Ei, niitä voidaan käyttää vain verilöylyissä, kuten tämä Orlandon tuli, kone tuli asia osoittaa sen. Ja pyydän, että parlamentti kieltäisi nämä aseet uuden direktiivijoituksen lopputekstissä. Kuten voin taata teille, kuten Rova Holmaerillekin myöskin, voin taata sen, että meidän tuleva terrorismin vastainen direktiivi tulee olemaan uusi askel eteenpäin terrorismivastaisessa taistelussa. Ja ymmärrän, että ensi viikolla Lipe tulee hyväksymään tämän neuvottelumandaati ja trilogia alkaa. Tietenkin tästä niin tarvitaan taas kunnianhimoisia tavoitteita. Kuten totesin, terroristit liikkuvat EUn sisällä ja tulevat myöskin EUn alueelle. Tämä pitäisi kaikki ottaa huomioon uusissa säännöissä. Ja sitten meidän huumeiden vastaiseen politiikkaamme. Tänään teillä asiallistallana puhutaan myöskin uusista psykoaktiivisista aineista. Ja tämä on Alankomaiden tekemä ehdotus. Odotan innolla yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa, että saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi tässä asiassa. Ja kun katson viimeisiä viittä kuukautta, niin täytyy todeta, että olemme päässeet eteenpäin turvallisuusasioissa, vaikka niinkin haasteita edelleenkin on näkyvissä. Kuitenkin meidän täytyy turvapaikka-asioissa luoda kriisivakaa järjestelmä ja pitää vahvistaa meidän rajojamme viisumiasioissa ja turjata kansalaisten turvallisuus niin, että voivat nauttia oikeuksistaan pyrimme aina löytämään oikean tasapainon. Ja haluan todeta, että meidän keskustelumme täällä livessä ja täysistunnossa ovat lisänneet kansalaisten tietoisuutta siitä, että tarvitaan eurooppalainen vastaus kaikkiin haasteisiin. Meidän pitää jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Ja kiitokset vielä kerran teidän ponnisteluistanne. Ja jatketaan töitä tästä eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much, commission. Oikein paljon kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kuten jo alussa sanoin, niin tässä aloitan nyt sitten, että edustaja Engel aloittaa ja tämän jälkeen sitten minulla on täällä puhujaluettelo, niistä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Guillaume, Udalom, Fajon, Kinichi, Gomez, Nida Müller, Post, Weidenholzer, Scheinen ja Inetfeld. Eli tämä on siis äh, koordinaattoreiden ulkopuolelta. Ja toivon, että puhuisitte kaksi minuuttia korkeintaan, jotta sitten myöskin meillä on aikaa kuulla vastaus. Edustaja Engel ensiksi. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että viittasit meihin komissaarina, mutta koordinaattorita varmaan tarkoittaa. Nimittäisinkin tapauksessa ilmaisin kiitokseni siitä, että hän täällä, halusi korvata häntä. Ja nyt jatka ranskaksi kielellisen monimuotoisuuden hengessä. Minulla on vastaus, ei nyt aivan väittää vastaan viime kerralla, mutta ilmasin kuitenkin joukon huolenaiheita suhteessa turvapaikkalogiikan muutoksiin. Minä tiedän hyvin, että me säilytämme yhä välttämättömän solidarisuuden periaatteen, mutta tiedän myös, että ensimmäisellä kerralla surkeasti epäonnistumme. 60 000 ihmistä on mielivaltainen summa, mutta määrä, mutta muutaman mil, tuhanta me onnistuimme uudelleen sijoittamaan tästä kaikesta. Enkä minä usko, että kannattaa ajatella, että turvapaikkakysymyksissä jäsenvaltioiden logiikka olisi erilainen. Olen iloinen. Ja heijastan ryhmäni kantoja. Jos me kiinnittäisimme enemmän huomiota siihen, mitä eräät jäsenmaat tekevät eurooppalaisen solidaarisuuden estämisestä, sitä kieltäytymistä. Ei se ole mahdollista. Ensimmäisessä kertaa me vaadimme suuren haasteen tapauksessa koko maan osa solidaarisuutta tietyt jäsenvaltiot sanovat, että ei tämä käy, tämä koskee maahanmuuttoa, mutta myös turvapaikkakysymyksiä, koska voi hyvin olla, että meillä on sellainen tilanne, jossa turvapaikkapyynnöt ovat maantieteellisesti niin keskittyneitä, että meidän täytyisi uudelleen sijoittaa merkittävästi ihmisiä. Ja jos epäonnistumiset jatkuvat, niin kuin ensimmäiselläkin kerralla, niin eipä se mitään tee meidän uskottavuudelle kansalaisten mielipite- silmissä. Herra komission jäsen, te ette ollut paikalla, mutta herra Timmermans ja Mogherini viime kerralla esittelivät täysistunnossa komission ilmeisesti uuden logiikan ää, maahanmuutto- ja ulkosuhdepolitiikan. Ja se olisi poleminen, sanoisin, että sen sijaan, että panostetaan siihen Afrikan infrastruktuuriin, niin kuin Kiina tekee, me toimme tällä hetkellä enemmän niitä jäsen Afrikan maita, jotka ovat muuttumassa pieniksi Afrikan linnakkeeksi. Ei tässä ole sen enempää mieltä kuin tehoakaan. Ja, jos te ja ulkosuhteista vastaavat miettivät tämän uudelleen, olisin kovasti iloinen. Ja, koska Afrikan maiden maat ovat hallinnan kannalta äärimmäisen kyseenalaisia. Tämä rajojen suojelu ei auta sen enempää Afrikkaa kuin juuri meitäkään. Euroopan täytyy ymmärtää, että jos emme Afrikan mannerta kehitä paljon suuremmilla satsauksilla kuin tällä hetkellä, ja olemme valvo sitä, miten varoja käytetään, me jälleen epäonnistumme. Mitä merkitsee meille se Nigeria seuraavassa 50 vuodessa sellaisia siis 450 miljoonaa asukasta ja erittäin aktiivisia terroristiryhmiä pohjoissa, jotka pyrkivät hajottamaan maan. Enpä voi kuvitellakaan, mitä se merkitsee maahanmuuton kannalta. Äärimmäisen hankala hallittavan kannalta olen ylittänyt puheaikaa, niin pyydän anteeksi ja kiitän teitä. Thank you. Kiitos. Pyydän todellakin, että kaikki kollegat, jotka pyysivät puheenvuoroa, pidättäytyisivät tuossa kahdessa minuutissa, pyydän, koska muuten tässä ei päästä päätökseen, emmekä voi kuulla sitä vastauksia. Edustaja Sippel, paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset komission jäsen Avra Pomoulokselle tästä lyhyestä alustuksesta ja pyrin tässä nyt keskittymään muutamaan aiheeseen. Ensimmäinen huomio. Viimeisten päivien ja viikkojen aikana me olemme aina kehuneet Turkkia siitä, että se on ottanut hyvin paljon pakolaisia vastaan. No, ikävä kyllä edelleenkin on niin, että emme voi kehua kaikkia jäsenvaltioitamme, että he ylipäätään ottaisivat muutaman pakolaisen vastaan. Ja jos nyt tämä pysyy tällaisena, niin menetämme mahdollisuuden neuvotella kolmansien maiden kanssa siitä, että miten paljon me tuemme heitä pakolaisten vastaanotossa, jossa me itse ole hyvänä esimerkkinä, joten toivon, että viimeisten seuraavien viikkojen aikana nyt tässä uudelleen sijoittamisessa päästään eteenpäin, mutta myöskin uudelleen kotottamisessa. Ja nyt sitten äh, tässä on tarkoituksena tehdä vaihto yksi yhteen, eli jokainen syrjalainen, joka palautetaan, otetaan yksi vastaan, mutta ei tämä tietenkään kosketa kaikkia sellaisia, jotka tulevat Tur- Turkista Kreikkaan. Miksi tässä rajoituttiin ainoastaan syyrialaisiin? Ja toiseksi, jos nyt sitten kaikki ne pakolaiset, jotka tulevat Kreikkaan Turkista, lähetetään takaisin, niin onko tämä nyt sitten tämän yksittäisen tarkastelun ja turvapaikkajärjestelmän malli ylipäätään vastaako se kansainvälisiä sopimuksia. No sitten tämä seuraavaksi tuleva turvapaikka. Direktiivit on tarkoitus päivittää. No eiväthän nämä ole kovinkaan vanhoja, näitä ole täytäntöön pantu ja nyt on tarkoituksena tehdä uusia ehdotuksia niihin. No voitteko varmistaa, että komission ehdotuksissa toivon mukaan päästään harmonisoinnin laajentumiseen, mutta standardeja ei kuitenkaan vesitetä tai murennetaan. No sitten viimeinen huomio viisumipolitiikkaan liittyen viisumivastavuoroisuuteen Yhdysvaltain kanssa. No tässähän nyt on se kysymys, että haluammeko todellakin tämä viisumivapaus keskeyttää, koska sillähän olisi taloudellisia vaikutuksia, suuria sellaisia. Minun viestini Yhdysvaltain edustajille on se, että kyllä tämä olisi ongelma mutta pallo on kuitenkin nyt yhdysvaltalaisilla. Puhukaa oman hallituksenne kanssa, että he vihdoin ja viimein täyttävät, täyttävät nämä vaatimukset ja pitävät kiinni tästä viisumin vastavuoroisuudesta. Ja toivon, että komissio myöskin on tässä selkeästi eh, kaan takantaa tässä ja että me tosiaankin tuon vasta, vastavuoroisuuden voimme, voimme pitää sitä kiinni. Kiitoksia, edustaja Kirkhope. Puheenjohtaja, herra komission jäsen, kiitos, että olette täällä. Arvostamme, että olette halukas tulemaan valiokuntaamme ja keskustelemaan suoraan. Ja on selvää kaikille parlamentissa, että tällä hetkellä tekemämme valinnat ovat ratkaisevia Suomen kannalta. EU kokee haastavia aikoja sekä turvallisuuden että maahanmuuton kannalta. Uskon, että yhdistynyt kuningaskunta kykenee paremmin ratkaisemaan nämä ongelmat. Ja kun jaamme resursseja, toivon, että voimme myös nähdä ison yhdistyneen kuningaskunnan jatkuva yhteistyötä tulevaisuudessa, jos olet samaa mieltä. Ja neuvoston keskustelun jälkeen olen samaa mieltä, että tietojärjestelmien parempi yhteiskäytettävissä on turvallisuuden kannalta tärkeää. Ja komissio, jos komissio voisi kertoa, kuinka kunnianhimoinen se on näissä, niin olisin kiitollinen. Ja minkälaisia askelia se pyrkii ottamaan. Tuolla on Eurodakin esittelijä ja olen Ekrisin esittelijä tällä hetkellä. Meidän täytyy taata, että kaikki nämä tietokannat kykenevät viestimään keskenään, että kaikki järjestelmät ovat sellaisia, että ne eivät ole hermetisesti suljettuja astioita. Ja sitten kysyisin EU ja Turkin ää, äh, takaisinottojärjestelmästä, milloin me saamme ensimmäisen raportin ja arvion siitä, miten sopimus toteutuu ja josko sillä on myönteinen vaikutus takaisinotettujen määrässä ja miten tämä vaikuttaa nykyisen EU- ja Turkin sopimuksen On oikein hyvä nähdä EU- ja komission tiedonannossa, että komissio aikoo seurattaa suunnitelmaan, mutta luoko tämä lisäpaine kolmisiin maihin palauttamiseen ja takaisinottoon ja miten näihin paineisiin reagoidaan. Aina täytyy miettiä perusoikeuksia ja turvallista palata mikä tahansa kolmaseen maahan, mutta kysymys nykykriisin kannalta on niiden palauttaminen ja takaisinottaminen, joilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun alhainen pallottamis ja takaisinottomäärä merkitsee, että kaikkein heikommassa asemassa olevat ovat jonon perällä ja meillä ei ole resursseja ottamaan niitä, jotka ovat heikommassa asemassa. Onko komissiosta mieltä, että nyt täytyy suhtautua näihin maihin tiukasti ja osoittaa, että sillä on taloudellisia seurauksia, että, jos, että niilläkin on vastuunsa tässä kansainvälisessä kriisissä. Olen samaa mieltä, että me voi ulkoistaa omaa vastuutamme, emme kuitenkaan kykene ratkaisemaan tätä kriisiä yksin omin neuvonkaan. Paljon kiitoksia, että olette täällä tänään. Kiitos. Joo, Mrs. Wikström. Kiitoksia, edustaja Wikström. Kiitoksia paljon. Ja kiitokset komission ja sen siitä, että vietätte iltapäivän kanssa me On aina mielenkiintoista vaihtaa ja jakaa ja keskustella eri aiheista teidän kanssanne. Arvostan sitä todella suuresti. Voin vakuuttaa teille, että tarkoituksemme on tehdä yhteistyötä tiiminä, jotta voimme helpottaa Äh, Dublinin päätöslauselman äh, asioissa. Nämä asiat ovat niin tiiviisti yhteydessä toiseen, että me tarvitsemme tämän lähestymistavan, jotta voimme e- edistyä johdonmukaisella tavalla näissä asioissa. Palasin juuri kokouksesta kansalaisjärjestöjen kanssa juuri viisi minuuttia ennen kuin tulin tänne. Ja he ovat ilmaiset, eivät ainoastaan tänään, vaan korona erittäin suuria huolia, että se mitä me nyt teemme täällä on se, että luomme järjestelmän, joka muistuttaa Australian järjestelmää, enemmän niin tai vähemmän, että työnnämme, sysäämme pois, enkä usko siihen, koska meillä on parhaat tarkoitusperät ja nyt havaitsen, että teillä on tämä ja mekin jaamme sen tässä talossa niin kuin tässä maahanmuuton holistisessa lähestymistavassa on ilmaistu. Me haluamme tähän suuntaan mennä poliittisesti, mutta kun me kuulemme huolestuneita ääniä jäsenvartijoiden ministereiden taholta, jotka haluavat nyt toistaa tämän EU-Turkki-sopimuksen Libyan kanssa. Olen kuullut tämän Ruotsin Euroopan ministeriltä, olen kuullut tämän Itävallan sisäministeriltä. Nämä ovat melko huolestuttavia signaaleja ja haluaisin nyt kuulla teiltä, että jatkammeko sitä, että nyt rajojamme sisä, sysätään kolmansiin maihin, emmekä ota näitä hädänalaisia ihmisiä tänne. No sitten haluaisin palata vielä siihen, mitä kollegat ovat jo maininneet tässä liittyen tähän vastavuoroisuuden puuttumiseen EUn ja Yhdysvaltain viisumiregimin väliltä. Libe on lähettänyt kirjeen ja tähän liittyvät kaikki Liben sitoumukset ja te vastasitte siihen. Mutta olisi kuitenkin hienoa kuulla teiltä, jos voisitte vahvistaa, että tästä tulisi delegoitu säädös. Kiitos paljon. Thank you, Mrs. Ernst. Kiitoksia edustaja Ernst, kiitos paljon. Haluaisin tässä nyt kuulla tästä Turkkisopimuksesta. sopimuksesta me tarkastelemme tilannetta Turkissa ja Kreikassa hyvinkin tarkasti. Ja minulla on seuraavia kysymyksiä. Kaikki toimenpiteet ja tuet, onko ne todellakin saatu perille? Tämä liittyy asiantuntijoihin ja tukeen turvapaikkakysymyksissä. Onko kaikki nyt saatu sinne perille, kyllä vai ei? Ja miten mieltä olette niistä kritiikeistä, että esimerkiksi näitä turvapaikkahakemuksia on tarkoitus työstää Skypein välityksellä. Tämä on monille suuri ongelma. Ja sitten vielä Turkkisopimuksesta me olemme havainneet, että monet eivät voineet edes tehdä turvapaikkahakemusta, eivät Kreikassa eivätkä Turkissakaan. Meillä oli tapauksia, niin kuin tällaiset, tällaiset sukupuolia, sukupuolta vaihtaneet, jotka ovat vankiloissa, esimerkiksi Iranista, ja tässä todellakin tarvitaan turvapaikkoja. Meillä on ollut siellä pakistanilaisia, joita ei koskaan oteta takaisin ja istuvat vankiloissa jo kuukausien ajan afganistanilaisia perheitä, jossa perheitä ei voitu yhdistää, joten tässä on hyvin selkeitä tapauksia. Turvapaikkahakemuksia ei edes oteta käsittelyyn joten monille ei ole edes olemassa mahdollisuutta, varsinkin jos kyse on muista kuin syyrialaisista. Haluaisin kuulla näkemyksenne tähän liittyen. Ja sitten viisumivapauskysymys Turkin kanssa. No tämähän on jäädytetty. Onko jotakin uutta? Pysyykö komissio nyt siinä kannassa, että mitään heilahteluja ei pitäisi tapahtua tässä viisumivapauskysymyksessä? ja näissä 72 kriteerissä. Niin sitten kolmas asia, Dublin, yksi ainoa kysymys siihen liittyen, niin sanottu korjaus- tai oikeudenmukaisuusmekanismi, kuinka monet jäsenvaltiot haluavat tai tukevat tällaista korjausmekanismia tällä hetkellä. Ja sitten tämä salakuljettajien torjunta, no todetaan, että sitä pitäisi tehostaa ja laajentaa. No mitä nyt niiden toimenpiteiden ohella, joita Frontexille on esitetty, on tarkoitus lisätä? Millaisia muita toimenpiteitä nyt tässä on tarkoitus esittää? Kellers. Kiitoksia. Edustaja Keller seuraavaksi. Thank you. Um, I mainly... Kiitos. Haluaisin lähteä kysyä Kreikasta. Pohja Hollannin Britti puheenjohtajamaana sanoi, että se on tyytymätön Kreikan turvapaikka vetomuskomitean päätöksiä niiden kokoonpanoa pitäisi muuttaa. Ne ovat itsenäisiä komiteoita. Ehkä ihmiset eivät tykkää päätöksistä, mutta ne ovat tekemässä siellä päätöksiä. Oliko teillä keskustelua tästä neuvoston kokouksessa? Miten se meni? Mikä reaktio tuohon olisi tai tulisi olemaan? Sitten juristit väittävät, että ESO käytännössä hylkää kaikki turvapaikan hakemusten hyväksyttävyyskriteerit. 100 prosentin hylkäysaste olisi vähän korkea. Ja että oikeutuksetkaan eivät olisi kunnolla tehtyä. Tutkiiko komissio tätä? Ja sitten Kreikkaan liittyvänä jälleen Dublin järjestelmään. Ymmärtääkseni haluaisitte Kreikan mukaan vuoden loppuun, mutta onko teidän arvioinnin tilanteessa sellainen, että vuoden lopussa meillä on hyväksynnät avaimet, vastaanottokeskukset, turvapaikkajärjestelmä, joka ei ole jäänyt tapahtumien jalkoihin vuoden lopun mennessä, se on aika optimista. Ja ESA on ilmeisesti tehnyt raportin, että Turkki ei kelpaa turvapaikkaan hakkuu hakoja käsittelypaikaksi ja että tätä tietoa ei tehdä julkiseksi, koska se on poliittisesti kiistanalaista. Voisitko kenties lähettää tuon raportin meille? Ja sitten kysymys tästä turvapaikkasopimuksesta. Me en oikein ymmärrä, mitä tämä rajavalvonta kolmasen maiden kanssa on. Kehitysvaliokunnassa me käsittelemme tätä ja Rajavalvonta yleensä merkitsee laitteiden lähettämistä, koulutusta, niiden näyttää vähemmän se pääsi läpi. Mitä tämä rajan hallinta tästä kokonaispaketista on? Ferrara. Edustaja Ferrara. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin komission jäsen Avramopoulos. Minullakin on pari asiaa. Ensimmäinen koska turvapaikkajärjestelmää ja Dublinin järjestelmän uudistamista. No, en nyt halua toistaa aina, että mitä livessä ja täysistunnossa on todettu. Mutta tämä ehdotus ei meitä miellytä, koska se tietenkin pystyy harmonisoimaan tietyt ensimmäiset saapumismaat. Ja sitten korjausmekanismi, joka tässä on, on jälkipäin, jälkipäin toimiva ei ennalta toimiva, kuten totesimmekin jo eräässä tutkimuksessa tämän libe valiokunnassa esitetty. Tämä johtaa siis vain ongelmiin, koska uudelleen sijoittaminen ei toimi, eikä sen sijaan, että puututtaisiin alun perin jo saapuessa ongelmiin. Ensimmäinen maa, johon saavutaan aina vastuussa, vaikkakaan hakijalla ei olisi kansainvälistä suojelun oikeutta, ja sitten ne melkein siirrittäisiin. No tämä ei toimi. Ja tämä näkyy myöskin uudessakin ehdotuksessa. Et tarvitaan todellakin reaalinen ja oikea uudelleen sijoittaminen, kuten artikassa 80 on todettu. Tästä tarvitaan myöskin parlamentin hyväksyntä tälle Olemme täältä, täälläkin äänestäyty parlamentin yhteydessä Välimeren tilanteesta aikaisemmin. Sitten se sopimus, joka on tehty Turkin kanssa, tämä ei ole mikään kansainvälinen sopimus. Tämä on poliittinen julistus oikeastaan, mikä on esitetty. Meillä ei ole minkäännäköistä takuuta siitä, että Turkki sitoutuu näihin asiaan, vaikka ne ovat vaatimuksia, jotka pitäisi olla sitovia hänelle, heille. Kuitenkin tästä on luvattu jo miljardi Euroopan unionin budjetista heille. Mitä sitoumuksia Turkilla on oikeastaan tässä? Mutta eikö sitä mitään, koska kyseessä vaan pelkästään poliittinen julistus. Ja sitten myöskin yksi asia, joka liittyy perusoikeuksien suojeluun. Olemme kritisoineet heitä tästä, että puuttuu lehdistönvapautta ja että heitä ei voi pitää turvallisena maana. Ja 51 vuoden Geneven pakolaissopimus, senkään, senkään pohjalta ei voida luottaa siihen, että Turkki noudattaa tätä tai perusoikeuskirjaa. Sitten vielä, vielä tähän maahanmuuttosomukseen viimeinen kommentti. Onko tähän tehty jonkun näköinen valvontajärjestelmä askel askeleita tapahtuvaa järjestelmässä. Katsotaan myöskin tällaisia maita, jotka ovat diktatuureja tai korruptiota esiintyy. Olisi hyvä tietää tarkemmin, onko tässä jonkun näköinen valvonta rakennettu, että tiedettäisiin todellakin, miten nämä varat käytetään ja minkälaisia tuloksia niillä on saatu aikaiseksi. Kiitoksia. Ja, dank u voor Meijer. Ondanks, of beter gezegd, dankzij uh, alle commissievoorzitters. Kiitoksia puheenjohtaja. No, kaikesta huolimatta invasio edelleenkin jatkuu. No tässä nyt on esitetty koko joukko ehdotuksia. No, Kosovo, Turkki, Georgia. Tässä nyt on vielä paljonkin tehtävää ja nyt olemme nähneet, että islamisaatio on lisääntynyt, koska Pariisi ja hän on osoittanut, että mihin se johtaa, jos tällaista massavaellusta tapahtuu. Eli ei pitäisi nyt tehdä tai toimia niin kuin tässä nyt Alankomaat tarvitsisi ulkomaalaisia työntekijöitä, koska meidän maassamme on noin puoli miljoonaa työtöntä, emme tässä tarvitse muita. Ja eikä tässä nyt pitäisi Eli kysehän ei ole siitä, että tulisi pelkästään työntekijöitä, vaan komissio toteaa, että koko perhe tässä tulee. No, meidän maahamme tämä on jo vaikuttanut, tämä islamisaatio. No, sitten tämä, äh, nämä, kun ajatellaan näiden ihmisten integroitumista maahan, niin tämähän nyt vaikuttaa äh, tai on osoittautunut sellaiseksi, että se on täyttä onnen kauppaa ja komission pitäisi nyt pystyä vaikuttamaan asiaan ennen kuin tarjotaan satoja miljoonia siihen, että näille ihmisille annetaan asunto tai työpaikka ilman, että vaaditaan mitään vastavuoroisesti heiltä. Ja sitten totta kai myöskin näiden maahanmuuttajien pitäisi kiinni meidän arvoistamme ja normeista. Ja eikä tässä ollenkaan tätä islamin merkittävää roolia oteta huomioon mutta komissio kyllä sulkee nyt tällä hetkellä juuri Ramadanin aikaan silmänsä tältä koko asialta. Kiitos. Now, uh... Kiitos. Tässä nyt koordinaattorit ovat puhuneet ja annan puheenvuoron komission jäsenille. Ai, anteeksi. Äh, möchte mich zumindest davon dass hier Haluaisin erota sitä mielipiteestä, että näitä pakolaisia esitetään, vaikka täällä, täällä se onnen etsijöinä ei tämä pidä paikkaansa. Minusta tämä ei ole oikein, että edellinen puhe täällä totesi. I will uh, give back the... Annan puheenvuoron nyt takaisin komission jäsenelle. Pitäkää mielessänne, että meillä on vielä 14 jäsentä, jotka haluavat esittää kysymyksiä ja kommentoida. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Aloittaisin kommentilla. Monet ottivat erittäin tärkeän solidaarisuuskysymyksen. Olemme samaa mieltä siinä. Aina me ajattelemme, että pitää vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että solidaarisuutta täytyy näyttää käytännön teoissa – Solidaarisuus on mukavia sanoja, mutta ei solidaarisuudessa ole iskulausesta kyse. Ei kysymys ole ainoastaan moraalista arvioista, vaan myöskin perussopimuksista mainituista oikeudellisista periaatteista. Prioriteettimme on kannustaa kaikkia jäsenvaltioita tekemään se, mikä on niiden oikea osa uudelleen sijoittamisessa. Viime viikkoina olemme nähneet myönteisiä merkkejä. Hitaasti, mutta varmasti tämä saa tuulta purjeisiinsa. Ja nyt pitää vaihtaa vaihdetta isopirevin päälle solidaarisuuden hengessä. Rava Sippel, kysytte kansainvälisistä velvo- velvoitteista Turkin kanssa. Turkissa syrjäläiset ovat rekisteröityä väliaikaiseksi väliaikaista oleskelua varten ja muut henkilöt voivat hakea kansainvälistä suojelua ja me olemme saaneet vahvistuksen Turkin puolta jatkuvasti, että Turkki on sitoutunut tekemään päätöksiä u- uusien turvapaikanhakemusten tapauksessa kuudessa kuukaudessa. Ja Ja turvapaikanhakemusten summan suhteen ei pidä laatua vaarantaa nopeuden nimissä. Turkki on ottanut askelia parantaakseen pääs, tehokasta pääsyä työmarkkinoille ja koulutukseen. Tämä koskee sekä ty- syyrialaisia että ei-syyrialaisia. Kaikki syyrialaiset, jotka saavat tilapäistä suojelua, saavat terveydenhuoltoa ja myös ei-syyrialaiset kun Turkista puhutaan, EU, Turkin julkilausuman täytäntöönpano tiedätte, mikä on julkilausuman ja sopimuksen ero kansainvälisessä oikeudessa. Kyseessä on sitoumus. Tämä julkilausuman onnistunut täytäntöönpano on ehdottomasti komission prioriteetti. Me jatkamme tehdäksemme kaiken tukeaksemme Kreikan ja Turkin viranomaisia. Tämä julkilausuma on alkanut tuottaa tuloksia. Se täytyy tunnustaa. Epäsäännössä asemassa olevien maahanmuuttajien määrä suuri lasku Turkista Kreikkaan ja se, että yli 400 on palautettu Turkkiin. 39 syyrialaista on palannut vapaaehtoisesti ja yli 300 syyrialaista on jälleen sijoitettu Turkissa. Tulokset eivät ole mitenkään spektakulaareja, mutta tämä on alkanut toimia. Meillä on haasteita voitettavaksi kuten Kreikan viranomaisten kyvyn lisääminen epäsäännönmukaisessa asemassa olevien tilanteen käsittelemiseksi kohtuullisissa ajoin. Sippa sitten kysyi kantaamme. Herra Morasin kirjeessä on kanta ilmoitettu selvä, selvästi. Aikooko parlamentti hyväksyä päätöslauselman asiasta? neuvosto, äh, Komissio te, ottaa seuraavat askeleet, enkä pysty sanomaan aikataulusta mitään. 12.4. tiedonanto komissiosta oli asianmukaista selittää, mitä viisumipoikkeuksen seuraukset olisivat. Ja haluamme tehdä sen lainsäädäntäjille ja haluamme tehdä sen näyttöpohjaisesti. Ja haluamme myös aloittaa mielekkään keskustelun ennen kuin otamme askeleita, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Ja sitten maahanmuuttosopimus tapaamiset Afrikan maiden kanssa. On sellaista, mistä ei mielestäni ole sitä välttämätön, vaan kiireellinen. Se täytyy toteuttaa käytännössä, että voimme vaikuttaa keskisen, keskeisen välimeren kautta saapuvien epäsäännöllisessä asemassa olevien maahanmuuttajien tilanteen määriin. Tilanne on jatkunut vuosia, mutta perusoikeuksien kunnioittaminen on täytäntöönpanon ytimessä. Nämä virrat lähtevät Saharan alipuolisesta Afrikasta. Se jatkuu joka vuosi. Se hyödyntää Pohjois-Afrikan maiden rajojen läpäistävyyttä. Tässä on ero sen suhteen, mitä Turkin kanssa on tehty. Turkki on vuoropuhelussa, se on kumppani. Maan poliittinen tilanne on vakaa, totta se on. Ja työskentelemme heidän kanssaan. Ja me vaan että sama tosiaan Libian kanssa. Valitettavasti Libialla on paljon ongelmia. Se on epäonnistunut valtio. Me etsimme parhaamme mukaan vuoropuhelulla toista osapuolta sieltä. Eikä se sopimus Libyan kanssa voisi, tai julkilla asemalla Libian kanssa voisi olla mikä leikka lima homma. Hän täytyy ottaa jokaisen maan erityispiirteet huomioon. Kun Libiasta saapuneet määrä kaksinkertaistui, niin Libiasta tulee suurin määrä sahraalipuolista sen alueen väestöä yhäkin. Meidän täytyy äh, vedota lähtemäihin, että ne ottaisivat takaisin äh, maahanmuuttajia ja tekisivät parhaansa sen maahanmuuton ehkäisemiseksi. Ja tapaan 78 tämän alueen johtajaa ja meidän täytyy tehdä selväksi keskustelussa heidän kanssaan. On samaa mieltä, että tämä on prioriteetti. Meidän täytyy tukea näitä maita olemme tehneet viime vuosikymmenet. Jatkamme sitä, mutta heidän puoleltaan niin täytyy sitä enemmän vastuuta ja reagoida myönteisesti sopimuksia meidän kanssa, jotta epäsäännöllinen maahanmuutto lopetettaisiin. Ne täytyy vakuuttaa siihen, että he tukevat kansalaisia. Ne täytyy myöskin ää, tukea niitä maita, joissa on laajoja maahanmuuttoyhteisöjä että pakolaisten oikeuksia paremmin turvattaisiin ja vältettäisiin sekundaarisia tosiasia jatkosiirtymisiä. Ja tässä osana on kehitysyhteistyö. Näitä säännöllisiä vaarallisia rettejä ei saisi käyttää ja näille ihmisille pitäisi olla paremmat mahdollisuudet kotimaissaan. Kreikan vastaanotto kapasiteetti. Komissio työskentelee erittäin läheisessä yhteistyössä Kreikan viranomaisten kanssa tähän tarttuessa Lesboksella, Koskosella, Hioksella, Samoksella muualla. Keskukset ovat täydessä toiminnassa. Nyt ne panevat tätä tavoitetta toteuttaa takaisinottoa Turkkiin. Painetaan tässä tiiliemme me täytäntöönpana tässäkin. Hyvä Cecilia. Australian malli ei ole meidän mallimme. Se ei ole vaihtoehto, se täytyy tehdä selväksi. Tässä on tilanne. Pyritään tekemään nuotteja. Tästä paljon kysymyksiä. Se on oikein inspiroivaa. Ja sitten Ska Kelleristä kysymyksiä. Näissä turvapaikkaan hakemuksia käsitteleviä komiteoita kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti, ei mitään automaattista takaisinottoa. Sitten vetomukset, 70 tähän mennessä. Kaikki tarkasteltiin tapauskohtaisesti. Päätös ei merkitse automaattista turvapaikkaa Kreikassa, vaan tapauksia käsitellään niiden merittien mukaan. Lautakuntien kokoonpano, kyseessä ovat Kreikan ja niitä elimet ja tiedätte, että tämä hakemusten summa syntyy täysin toisissa oloissa ja eri oloissa. Vanhat komiteat on korvattu. Jatkamme palvelua. Tehtäviä. Kreikalla on lainsäädäntö, joka kiihdyttää uusien vetämisviranomaisten luomista. On tärkeää, että pitää huolta, että latia, lakia kunnioitetaan, että päätökset ovat itsenäisiä ja puolueettomia. Sitten Dublinin alla tapahtuvat siirrot. Siirrot on keskeytetty nyt viiden vuoden ajan tiedätte tuomioistuimen päätöksen. Kaikki toimet Kreikassa parantaa tilata, niitä arvioidaan. Me olemme omanneet, että hyvää edistymistä on tapahtunut, mutta yleinen tilanne turvapaikanhakijoille on vielä riittämätön. Tarvitaan lisäponnisteluita ennen kuin Kreikka on asemassa aloittaa Dublin-siirrot. Joten päähuolenaiheeni on vastaanottokohteet riittävät elinolot kaikille hakijoille. Komissio arvioi edistymistä, mitä Kreikan viranomaiset ovat tehneet syyskuussa, ja tavoite on Dublin alaisten siirtojen aloittaminen joulukuussa 2012. Saa nähdä, onko tilanne hallittava silloin. Palaan asiaan myöhemmin. Varmasti jatko kysymyksiä tulee herra Kirkhope. Jolloin en unohtanut pissin äh, merkille, mitä sanoitte. Prioriteettimme taistelussa terrorismia vastaan siinä teidän näkökohtainen ja erittäin ajakohtaisia. Toistaisin vielä kerran. Olemme kovasti pyrkineet vakuuttamaan kaikkia jäsenmaita osoittamaan enemmän luottamusta – toisiinsa ja ryhtymään aitoon yhteistyöhön tiedon vaihto- ja tiedostelutietojen vaihtamiseksi. Suorapuheisesti tähän mennessä en ole ollut ko- kovin tyytyväinen. Ne täytyy tehdä mitä on sovittu, esimerkiksi tiedonvaihdosta. Ja äskettäisissä ehdotuksissa terrorismilainsäädäntö ja tuliase lainsäädännössä komission toimintasuunnitelmissa vaaditaan yhteistä ymmärrystä tästä uhasta joka se koordinoiman reaktion. Ei pidä unohtaa, että Euroopanin terrorismin vastainen keskus on tässä toiminnassa ja se pitäisi tehdä yhteisiä uhka-arvioita. Sitä pitäisi vahvistaa. Niin täytyy käyttää lainvalvonnasta tullutta tiedostelutietoa terrorismin arvioinnin ja tukemaan terrorismin vastaisia toimia ja suunnitelmia. Thank you. Kiitoksia kollegat. Olen hankalassa tilanteessa ja todella inhoan rooliani nyt, koska täällä on 16 ihmistä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron. Me otamme kaikki kyllä, mutta teillä on ainoastaan yksi minuutti aikaa. Jos tämä ei onnistu, niin emme mitenkään voi kuunnella vastauksia. Yes, please voinko ehdottaa jotain, koska haluaisin käydä täällä useammin. Mutta jotta yhteistyöstä tulisi tuovampaa, niin mielestäni olisi parempi, jos jaamme keskustelut temaattisesti. Sitten voin antaa kattavamman vastauksen, koska nyt tässä mennään edes takaisin ja toistetaan asioita – Tämä olisi hyvä nyt keskustelun kannalta. Olen käytettävissänne, jos haluatte löytää paremman tavan tasapainottaa tätä keskustelua. Hyvä, tämä on otettu huomioon. Ehkä voimme tehdä tämän myöhemmin, mutta nyt todellakin pyydän, että kollegat todellakin puhuvat ainoastaan minuutin ajan. Edustaja Koelio ensimmäiseksi. Senior President, I'm afraid with one minute I would prefer to... Kiitoksia. Eikö kyllä minuutissa minun pitää varmaankin puhua sitten Portugalia. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin ja onnittelut tästä aloitteesta, joka on vaikeassa aiheessa. Kolme kysymystä, konkreettista kysymystä minun puolestani. Ensinnäkin tämä uudelleen sijoittaminen ja vastaus hätätilanteisiin. Ilman muuta meillä tällä hetkellä on ongelmia. Ja Portugali on tällä hetkellä vastannut hyvin maahanmuuttajia ongelmiin, siis Italian ja Kreikan uudelleen sijoittamisiin. Mutta joka, joku tässä järjestelmässä ei toimi kuitenkaan. Ja sitten puhuimme täällä uudelleen sijoittamisesta. Tämä olisi yksi mahdollisuus, tämä mekanismi. Mutta sisäiset siirrotkaan eivät toimi. Ja komissio pyrkii luomaan sen Nigerin alueelle sen monitoimintakeskuksen. Ja sitten vielä kolmas asia, niiden tietojen mukaan, jotta olemme saaneet, että vain osa Afrikalle annetuista varoista on käytetty. Mitä teimme nyt kauttakulkumaiden osalta? Näyttää, että tämä on hevojärjestys, mutta ei toimi. Kiitos edustaja Guillaume. No, minä puhun ranskaa, no vaihdan aihetta. Haluaisin kysyä näkemystäni kahdesta aiheesta. Nyt kuulimme, että haluaisitte laajentaa tätä sinistä korttia, joka kuitenkin liittyy korkeaan pätevyyteen. Ja kun ajatellaan näitä ammatteja, niin tämä ei kuitenkaan täyty kaikissa jäsenvaltioissa. Eli miten tässä voitaisiin nämä kaksi ulottuvuutta löytää? Ja toinen liittyy tähän kotouttamiseen. 100 000 ihmistä on pyytänyt maan kansalaisuutta Eli tässä tämä vaikuttaa kyllä kansalaisuushakemuksiin ja haluaisin nyt kuulla, kuulla näkemyksenne liittyen tähän kotouttamiseen. Euroopan unionia ei enää pidetä näin houkuttelevana niin kuin aikaisemmin. Tämä oli nyt minuutin puheenvuoro. Oui, euh, monsieur le commissaire, trois questions sur le nouveau Kolme kysymystä uusista kumppanuksista kolmansien maita. millä toimii pyritään vahvistamaan yhteistyötä Libyan kanssa. Näiden uusien kumppanuuksien menestys onkin siitä, kuinka paljon jäsenmaat rahoittavat niitä, kuten monet muutkin. Kuinka, miten jäsenvaltiot ovat ottaneet vastaan ehdotukset? Miten voitte varmistaa, että ne vastaavat huutoon? ainoastaan myönteiset, kielteiset kannusteet osana kauppapolitiikkaa ja kehityspolitiikkaa keinoina korvata maita, joita on halukkaita johtavat tehokkaaseen yhteistyöhön ja kielteiseen milloin jotain. Onko tämä aitoa kolmasen maiden avun ehdollistamista äh, maahanmuuton keinoin? Merci, Madame la Présidente. Edustaja Gabriel. Kiitos puheenjohtajana. Haluaisin tässä puhua kahdesta asiasta, josta komission jäsen puhuin, eli tämä EUn lähestymistapa liittyen kolmasiin maihin. Haluaisin tässä kiinnittää huomiota Afrikan sisäiseen liikehdintään. Se on yksi osuus tätä kumppanuutta. No sitten viisumit, eli pitäisi kaikkia kriteerejä kunnioittaa ja tukea kansalaisia sitten liittyen siniseen korttiin. Tämä päivitys, joka meillä on esitetty, tiedonanto, on sellainen, ja tiedämme, että tässä on kaksi haastetta. Ensinnäkin eri 28 jäsenvaltion lainsäädännön välillä ja, ja myöskin e, jäsenvaltioiden halu edistää tätä sinisen kortin asiaa. Tämä on kansallinen asia. Täällä on samat tavoitteet kuin sinisellä kortilla ja usein yritykset käyttävät tätä kansallista vaihtoehtoa, eli miten nyt saataisiin tai voitaisiin edustaa tätä, e, edistää tätä eurooppalaista välinettä, koska se olisi houkuttelevampi ja se pitäisi olla tässä myöskin politiikkamme keskiössä ja se pitäisi myöskin tehdä hyvin selväksi nyt tässä kohtaa. Kiitos. Grazie, presidente, grazie, signor Kiitoksia, kiitoksia komission jäsen. Minuutti aika vähän aikaa, mutta haluaisin kuitenkin kiittää teitä, että esittelitte komission tekemästä työstä. Ja sitten haluaisin todeta, että ikävä kyllä täältä puuttuu solidarisuutta maahanmuuttoasioissa jäsenvaltioiden kesken, joten meidän pitäisi rohkaista enemmän yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken ja että tehtäisiin pitkällä aikavälillä tehokasta työtä. Tämä olisi minusta paras, että tuettaisiin yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Sitten kysymyksiin vielä. Ensinnäkin me tiedämme hyvin, että lähtömaissa on hyvin dramaattisia tilanteissa, ja tämä johtaa maahanmuuttoon ja myöskin ihmiskauppaan. Ja tässä on aika vähän tapahtunut ja haluaisin kysyä, että onko tehty Euroopan tasolla tarpeeksi tehtävien maahanmuuttajien salakuljettaisen estämiseksi rikosjärjestöjen osalta? Ja jos ei, niin mitä tehdä? Sitten turvapaikkajärjestelmään. Tietenkin on hyvä, että Eurodac tulee mukaan tähän toimintaan eurooppalaisena virastona, mutta Dublinin järjestelmän uudistamisen osalta voin vain jakaa edellisen sitä puhujien kommentit tähän liittyen, koska ehkä olemme vähin, valinneet liian vähän kunnianhimoisen vaihtoehdon Dublinin järjestelmän uudistamisessa. Eli emme meitä tarpeeksi syvälle vielä. Ja se ei loppujen lopuksi konkreettisesti ratkaise kyseistä ongelmaa. Edustaja Gomez, tuen sitä, mitä kollega Koelio juuri kysyi, että miksi tämä ei toimi Portugalia. Olitte siellä hiljattain, kun Portugali on todennut, että se on valmis ottamaan ihmisiä vastaan. Ja niitä tuli niin vähän. Eikö se nyt johdu siitä, niin kuin itsekin totesit, että eli tämä järjestelmä, joka nyt on tarkoitus toimeenpanna liittyen tähän EU-Turkki-diiliin, että te ei täytäntöön pantaisi kansainvälistä lainsäädäntöä ja prosessoitaisi näitä asioita yksittäin. Eikö tämä ole se syy, miksi ihmiset eivät lähde Portugaliin tai mihinkään muuallekaan? Olette oikeassa, kun sanotte, että teillä ei ole kumppania Libyassa, teillä ei ole. Mutta itsekin totesitte, että Egyptistä nyt sitten tulee yli kaksinkertainen määrä ja tämä liittyy Syyrian ja ainoastaan Afrikan liikkeisiin. Komissio ja neuvosto kiistävät, yrittävät osoittaa, miten tämä EU-Turkki-sopimus toimii. Ja nythän sitten nämä virrat menevät Egyptin kautta. Ja sitten teillä on näitä sopimuksia maiden kanssa, kuten esimerkiksi Etiopian kanssa. Maa, joka tappaa kansalaisiaan. Se on täysin epädemokraattinen. Ja sieltä vain tulee pakolaisia ja maahanmuuttajia. Haluatteko varmistaa, että turvallisesti, koska tämä on ainoa tapa torjua näitä salakuljettajia täytäntöönpanevat tätä sopimusta, vai onko tämä ainoastaan tapa siten, että maat eivät lähtisi ollenkaan sieltä maasta pakoon näitä kauheuksia. Edustaja Inetfeld. Kiitoksia. En, ensiksi komission jäsen. Ette vastannut kollegan kysymykseen, Mikströmin kysymykseen, miksi komissio ei ehdota delegoituja säädöksiä viisumin vastavuoroudesta, niin kuin sen pitäisi tehdä. Tässäksi tiedonvaihdossa komissio ehdottaa yhteiskäytettävyyttä, mikä on ok, mutta sanoisin, että tekninen puoli ja tämä ei vähene halutta muuttaa jopa kieltäytymistä jakaa informaatiota. Se on poliittinen ongelma. Ehdotatko pakollista tiedonvaihtoa? parlamentissa jatkuvasti vaatineet äh, terrorismivastaisen kaulupakin syvällistä analyysiä koskemasta terrorismin vastainen politiikka epäonnistumilla on toimi toisensa jälkeen. Olemme investoineet valtavan määrän rahaa tai turvattomuutta pikemminkin turvallisuutta, pikemminkin turvattomuus kasvaa. Se liittyy jotenkin siihen, että me emme näitä ymmärtävän sitä, miten Orlan dan joukkomurhaa pidettiin välittömästi äh, islamistisena hyökkäyksenä ja, ja näyttää olevan selvä, että se on massiivinen homofobinen terroriteko, jos me ymmärrä syitä, ja me kykene ehkäisemään. komissar. Kiitos komission jäsen. Äh, eilen Turkin pääministeri totesi jälleen kerran, että Turkki ei tule tarkistamaan terrorismin vastaista lainsäädäntöä, vaikka se vaihdettaisiinkin viisumin vapauteen. Ja tämä liittyy nyt tähän Turkki-sopimukseen. Tekeekö komissio työtä siinä suhteessa, että sillä olisi suunnitelma B, jos tämä sopimus epäonnistuu ja Turkki ei pidä kiinni sitoumuksestaan ja miten tuemme Kreikkaa ja Bulgariaa sen ulkorajoilla siinä tapauksessa, että tuhannet pakolaiset tulevat näiden maiden rajoille. No sitten terrorismin torjunta. Miten aiotte takaa tietojen vaihdon lisäämisen turvallisuuspalvelujen kanssa, jotta voitaisiin estää tällaiset terrorismi-iskut. Ja sitten lopuksi toivon, että ymmärrätte, että, e, että EUsta tulisi turvallisempi, jos Bulgariasta tulisi Schengenin jäsen ja näin saisi, saisi myöskin EUn e tietojärjestelmään pääsyn. E, tämä tekisi tehokkaammaksi terrorismin torjunnan. Tack. Eh, Kiitos. Useampi kysymyksistä on jo tullut vastatuksi. Kommentoisin kuitenkin vielä jotain kolme kuukautta sitten helmi maaliskuussa äh, eh, Stelianidis kollegasi sanoi, että ei olla moraalista vastuuta tuota, ottaa vastaan syrjäpakolaisia. Cameron ehdotti, että lähetäisimme ihmisiä laivalla vastaan. Turkia ja oli täysin vastaan. Ja tällä hetkellä me kolme kuukauden jälkeen lähetämme Turkkiin takaisin pakolaisia, ei laivoilla, mutta ihmiset, jotka laivoilla tulivat. Missä moraalinen vastuu on? Vaikuttaa sillä, että neuvosto, jäsenvaltiot Keskustellaanko koskaan siitä, kuinka pitkälle oikealle tässä on menty? Ja olla täysin mukaan Ja luodaan vain pelkoa EU-ssa. Turkkaan ei ole mikään poliittisesti vakaamaa, kun 300 000 kurdia joutuu pakenemaan. Ymmärtää, tilanne on vaikea. Mutta rehellisyyden nimessä ymmärrän, että täytyisi keskustella terävämmin siitä, ja miten EU ottaa vastaan pakolaisia eikä vastaan. Danke. Meine Frage ist, wie viele Menschen... Kiitoksia. Minun kysymykseni onkin, että kuinka paljon ihmisiä on uudelleen sijoittamisen puitteissa sijoittu ja kuinka monta Portugaliin, ja mitkä jäsenvaltiot eivät halunneet tehdä tällaisia siirtoja. Eli mihin jäsenvaltioihin ei vielä ole siirretty ketään. Kiitoksia, edustaja Gri. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, minulla on kaksi kysymystä. Sitä mikä merkitys sinisellä kortilla on, niin monet kollegat jo puhuivat tästä, joten jätän sen nyt väliin. Haluaisin nyt käyttää tämän minuutin kysymykseen Euroopan rajavalvontaa yksikön perustamisesta olin, olin tässä varjoesittelijä ja tuo kolmikantahan edistyi oikein hyvään ja monet ryhmät ovat tällaisen Eh, vahvasti eurooppalaisemman viraston perustamista, eh, että saataisiin Frontexista tehokkaampi ja voitaisiin toimia nopeasti hätätilanteessa, joka nyt on käsillä. Tuemme eh, tätä komission ehdotusta liittyen artiklaan 18, liittyen tähän hätätilanteeseen. Ikävä kyllä teidän kantanne komission jäsenenä öö, tämä, tässä neuvosto menee pidemmälle kuin tähden ja nyt sitten jos epäonnistutaan, kun ajatellaan nyt rajojen heikkoutta, niin voitaisiin rajavalvonta eli tavallaan tavalla. Meillä on olemassa proseduuri tälle Schengenin koodeksissa. Miten te aiotte Schengenin aluetta suojella ja miten sitten kuitenkin tässä myöskin vapaassa liikkumisessa edistyttäisiin? I'm sorry with the translation. Kiitokset toitteen paikallisen palvelut. Mä pyydän anteeksi sulkea puhun nopeasti. Tiedätte hyväksynyt tätä Dublinin ehdotusta, ja se oli hyvin kaukana siitä, mitä parlamentti ehdotti. Eikä tämä tästä tulisi automaattinen taakanjakojärjestelmä jäsenvaltioiden välille ja keskitettäisimmän prosesseja. No tietenkin tässä on korjaava mekanismi olemassa, mutta ei ole vielä tarkkaan tiedetä, kuinka se tapahtuisi ja kuinka se, sen käyttöönotto tapahtuisi. Jäsenvaltioiden pitäisi kertoa tästä asemankin. Eli tämä matemaattinen kriteeri on täysin abstrakti ja se ei ota huomioon tämänhetkisestä tilannesta, tämänhetkisestä jäsenvaltioiden jo vastaanottojärjestelmiä. Tässä ajatuksessa on tiettyjä aspekteja, joita pitää katsoa uudestaan, koska he herättävät huomioita huolenaiheita perusoikeuksien osalta. Tietenkin kukaan ei epäile sitä, että tarvitaan lisää investointia Afrikkaan, mutta ehdotus koskee lähinnä rajavalvontaa ja hallintaa. Ja tämä ehdollisuus, joka sitten poistaisi kaiken muun tästä, se ei ole oikein. Eli tämä tapa ei ole oikea mahdollisuus edetä asiassa, eikä anna myöskään paranna nuorten afrikkaisten tilannetta, mikä voi ulkoista rajojamme. Äh, Mrs. Tulkki parat tänään. Seuraavaksi edustaja Svinbak. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja kiitos Aavaran pullakselle, että tulit tänne ja päivitti tilannetta. Että ole ollut täällä neljä puolen kuukauteen, mutta täytyy sanoa, että eipä sillä ollut paljon uutta sanottavaakaan. Yli puolet kaikista pakolaista EU-ssa. heillä on taloudellisia motiiveja. Ja sitä kautta ei mitään oikeutta turvapaikkaan. Näin Timmermansin komission sen varaa pohjalta mukaan. Eivätkö nämä ole onnenonkijoita? Minun mielestäni nämä ovat. Meillä on pakolaisen parissa, maasta tulevat Eurooppaan. Meillä olemme kuulleet Ruotsissa. Olisi pettymystä, että odotettiin, että saa talon ja rahaa ja auton ja sitä lähdetään Ruotsissa, kun ei saanut mitä odotti saavansa. Minä kutsun näitä onnenokioksi. Ja sitten kysymys yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja tästä pakkojärjestelmästä. Kuinka pitkään te odotatte, ää, jos jäsenvaltiot sanovat ei? Ajatteko te tämän käytäntöön ottaa? Mr. Marian. Edustaja Marian. Kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja, herra Abramopoulos. Esitän kysymyksen nyt Kreikan pakolaisten uudelleen sijoittamiseen. Euroopan unioni on velvoittautunut uudelleen sijoittamaan yli 60 000 pakolaista. Kun ajatellaan näitä esittämiänne lukuja, niin ainoastaan 1503 on uudelleen sijoitettu, on siirretty sisäisesti, on on velvoittauduttu siihen, että näitä sisäisiä siirtoja tapahtuisi 6000 kuukausittain, ja tämä pitäisi nyt vihdoin toteuttaa käytännössä, sillä Kreikka ei voi enää ottaa lisää pakolaisia. Tilanne on hyvin hankala ja Euroopan parlamentin valtuuskunta, joka lähti Ateenaan, näki tämän myös. No miten tämä nyt on tarkoitus toimeenpanna, kun ajatellaan tätä tilannetta? Onko olemassa jotakin vastuuta Kreikan hallituksen puolelta tai komissiossa tai muissa jäsenvaltioissa. Me kuulemme Portugalilta, jotka Portugali toivoo näitä sisäisiä siirtoja Portugaliin, mutta tämä ei ole tapahtunut, joten haluaisin saada konkreettisia vastauksia tähän kysymykseen. Kiitos. No niin, komission jäsen. Puheenvuoro on nyt teillä. Thank you very much for Let me start also express. Kiitos oikein paljon. Haluaisin tässä myöskin ilmaista ihailuni tulkkeja kohtaan koska me kaikki olemme kuin kone tuli aseita tänään. No niin, kuitenkin. Edustaja Gomez ja Koelio. Olin hiljattain Portugalissa ja haluaisin aloittaa ylistämällä teidän maatanne siitä, että se on osoittanut, mitä solidaarisuus ja vastuu tarkoittaa. On totta, että Joitakin teknisiä ja lainsäädännöllisiä ongelmia on edelleen. Me tarjoamme täyden tukemme viranomaisille sekä Kreikassa että Italiassa, jotta pääsemme esteistä eroon. Ja tämä, tässä on kyse päivistä, että tämä asia saadaan päätökseen ja päästään eteenpäin. Edustaja Silvi Guillaume, olemme samaa mieltä täysin että investoidaan integraatioon. Se tekee Euroopasta yhtenäisemmän, inkluusiivisemman yhteiskunnan. Ja se, jos tätä integraatiota ei tapahdu, niin eittämättä tässä integraatiopolitiikkaan investoiminen korostuu. Jäsenvaltiot, jotka puhuvat näistä EUn tason lisäarvotoimenpiteistä, ne ovat kohdanneet samankaltaisia haasteita. Toiminta EU-tasolla tuo lisäarvoa. Ensinnäkin, että jäsenvaltiot auttavat oppimalla toisistaan. Ja se, että myöskin pitäisi jakaa menestyksekkäitä toimintatapoja. EUn rahoitus voi myöskin olla voimakas väline – jonka avulla jäsenvaltioita voidaan tukea integraation ja sosiaalisen inkluusion saralla. No sitten tämä sininen kortti on paras esimerkki, joka meillä on. Me päätimme uudistaa sinisen kortin. Niin tarkoituksena oli sopeuttaa se tämänhetkiseen todellisuuteen ja todellisiin tarpeisiimme Euroopassa sinne kortti täytäntöön pantiin hyvin menestyksekkäästi Saksassa ensimmäisenä, mutta nyt siitä täytyy tehdä yhteinen eurooppalainen politiikka. Uudistus tukee Euroopan unionin jäsenvaltioita ja yrityksiä, jotta voitaisiin houkutella korkean tason kolmansia, kolmansien maiden kansalaisia kaikkialta maailmasta, koska tämä asia meillä on edessämme seuraavina vuosina. Nämä molemmat aloitteet ovat osa pitkän aikavälin strategiaa liittyen lailliseen maahanmuuttoon. Tavoitehan oli, että laillisen maahanmuuton pitäisi olla yksi tulevaisuuden politikoistamme. Nyt jo meillä on lainsäädäntöä opiskelijoille ja tutkijoille, ja voin kertoa, että live-valiokunta rohkaisi ja pyrki saamaan meidät edistymään tässä asiassa. Ja me tulemme testamaan kaikkia näitä mm, maahanmuuttovälineitä, joita meillä on Dublinin. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ja tärkeä askel eteenpäin, mutta olen samaa mieltä kanssani siitä, että meidän ei tulisi vesittää sitä niin kuin totesin, lasken Cecilia Wikströmin varaan ja kaikkien teidän varaan tässä kysymyksessä. No, viisumivastavuoroisuus Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Olin hiljattain Kanadassa ja keskustelin asiasta hallituksen kanssa. Totesin hyvin selkeäsanaisesti, että olemme tietoisia lainsäädännöllisistä velvoitteistamme ja että emme aio mitään myönnytyksiä tehdä tällä saralla. Totta kai me pohdimme kaikkia parametreja, mutta totesin myöskin selvästi, että me teemme kaikkemme kaikilla tasoilla kokouksessa, että voimme varmistaa, että viisumivastavuoroisuus toteutuu. No sitten Bulgaaria ja Schengen-alue. Meidän kantamme pysyy tiukkana. Olemme sitä mieltä, että sekä Bulgaria että Romania ovat maita, joista pitäisi tulla täysiä Schengen-jäseniä. Tiedätte, että tämä riippuu neuvostosta. Komission kanta on hyvin selkeä. Kuten totesin jo aiemmin, Schengen-välineistö ja niiden oikea käyttö vaikuttaa turvallisuuteen myönteisellä tavalla. Edustaja Weidenholzer. No. Ajankäytön takia. Tämä asia hyväksyttiin kaksi tuntia ennen kuin tulin tänne. No sitten sisäiset siirrot, uudelleen sijoittaminen. Siinä on hyvin selkeitä vastauksia kysymyksiin. Me jaamme samalla tapaa vastuun jotta tässä asiassa edistetään. Niin kuin totesin aikaisemmin, mitä tulee lukumääriin, niihin, jotka haluavat tulla Euroopan. Olette samaa mieltä herra Dimmermansin kanssa, mutta hän on samaa mieltä minun kanssani. Joten te olette samaa mieltä minun kanssani. No sitten edustaja Griesbeck. Minun ei tarvitse puolustaa komission näkemystä. Te tiedätte, Tämä on meidän ehdotuksemme. Pahoittelen, että enemmistö tästä valiokunnasta ei tukenut komission kantaa. Ymmärrän, että trilogi ei ole vielä päässyt artikla 18 tarkasteluun. Odotan sitä. haluaisin nyt hiukan tässä harjoitella kreikkaani, koska herra Marjas esitti minun kysymyksen. Mutta mistä hän on? No, minä nyt teen tämän kreikaksi. Haluaisin vastata herra Mariakselle, koska hän käytti puheenvuoron. Tämä liittyy tähän raporttiin, josta juuri puhuin. No niin, tervetuloa herra Marias kaipasin teitä. No niin, siis tämä komission juuri hyväksymä raportti sisäisen siir- sisäisten siirtojen tilanteesta, niin halusin kertoa teille, että tästä tämän raportin kautta jäsenvaltioille lähetettiin selkeitä viestejä niiden vastuista ja sanoin myöskin, että nyt on se aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Lyhyesti sanottuna, jos edistystä ei tapahdu seuraavien päivien aikana, minä otan nämä asiat sitten todellakin esille ja myöskin osoitteet lähtevät tässä mukaan, eli name and shame. Ja voin olla vain samaa mieltä kanssanne, siis niiden kanssa, jotka totesivat tämän. Tässä täytyy nyt pohtia tapahtunutta, tapahtumia mahdollisuuksia ja tahtoa siinä mielessä, että todellakin sanomme, mitä tarkoitamme, kun puhumme solidaarisuudesta. Ja sitten vielä viimeinen asia. Noin puolitoista vuotta sitten, tai puolentoista vuoden ajan me, komissio, live-valiokunta ja myöskin minä olemme tehneet intensiivistä yhteistyötä. Totesin tämän jo aikaisemmin alusta lähtien. Olen oppinut hyvin paljon, olen ymmärtänyt entistä enemmän asioista. Ja kuulin teiltä myös, että meidän täytyy harjoittaa selkeää politiikkaa. Tässä on tapahtunut monia tärkeitä asioita. Tiedätte erittäin hyvin, että tässä on edistytty hyvinkin. Eurooppa ei ole enää samanlainen kuin puolitoista vuotta sitten silloin, kun tämä suuri ongelma tuli esiin. Turvallisuus ja myöskin maahanmuutto on olemassa peru, periaatteita, on olemassa suuntaus ja mikä on tärkeämpää meidän puoleltamme, on olemassa poliittista tahtoa kaikki ne parametreineen ja tekijöineen. Tässä tarkoituksena on yhdessä ryhtyä töihin tämän asian puitteissa. Ja tämä aihepiiri kyllä tulee olemaan mukana jatkossakin parlamentin seuraavalla vaalikaudella ja komissiossa kaikki joutuvat tätä asiaa käsittelemään. Tämä on tärkeä aihe. Eurooppa valmistautuu aiheen käsittelyyn. Olemme siinä mukana, se on hyvin selvää ja myöskin iloitsen siitä, että teidän valiokuntanne on nyt se tärkein kumppani Euroopan komissiolle tässä kysymyksessä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia komission jäsen vastauksistanne. Näitte, että tässä todellakin ollaan erittäin kiinnostuneita käymään keskustelua kanssanne. Kiitoksia kollegat yhteistyöstä ja ymmärryksestä koska aikaa oli vähän. Ja annamme nyt komission jäsenen lähteä ajoissa. Kiitoksia näkemiin. Edustaja Boni on paikalla Seuraava kohta esityslistallamme on Tämä liittyy uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Meillä on täällä edustaja Boni ja olen varma, että edustaja Jimenez Becerril Barrio tulee myöskin. Aha, hän ei ole tänään paikalla, joten meillä on esittelijä edustaja Boni, joka kertoo ja käsittelee näitä uusia psykoaktiivisia aineita ja hän aikoo kertoa valiokunnallemme tänään tilanteesta. Monet teistä nähtävästi haluavat lähteä, mutta toivon, että lähdette nyt hiljaa, jotta voimme jatkaa kokoustamme. Annan puheenvuoron herra Bonille. joka kertoo tilannekatsauksen ja siitä, mitä tästä nyt edetään, kun on tehty päätös varjoesittelijöiden kanssa, herra Booni. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Teresa Jimenezin ja itseni puolesta haluaisin kertoa teille tilannekatsauksesta psykoaktiivisten aineiden paketin osalta. Teresa on esittelijänä siinä, että luodaan huumausaineen rikostunnusmerkkisten seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamista. Anteeksi, yksi, yksi minuutti, koska ei tässä ole mitään järkeä. Pyydän, että kollegat lähtevät nyt täältä. Eli ne, jotka haluavat lähteä salista, lähtekää nyt, koska emme voi jatkaa kokousta näin. Please. Please continue. Okay, thank you. <laughs> Thank you. Jatkakaa vain. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia. Niin, haluan kertoa teille, että esittelen tämänhetkisen tilanne katsauksen uudet psykoaktiiviset aineet paketista omasta ja Teresa Jimenezin puolesta. Teresa on esittelijänä direktiivistä laittoman huumausainekaupan rikostunniston ja seuraamuksia koskevien vähemmäsääntöjen vahvistamisesta huumausaineen aineen määritelmän osalta. Ja minä olen taas sitten esittelijänä asetuksessa uuden, uudet psykoaktiiviset aineet. Ja haluaisin kertoa teille näistä asioista. Minä ja kaikki varjo esitteet olemme tavanneet Alankomaiden, siis puheenjohtajavaltion edustajan 26.5. ja komission myös. He kertovat meille, että neuvosto on juuri hyväksymässä yhteisen kannan vähän muuttuneella lähestymistavalla. Haluaisin muistuttaa se, että me hyväksymme määräyksemme viimeksi ja nyt odotamme sitä neuvoston kantaa tähän. Tämä on pitkä prosessi, että etsitään neuvostossa ratkaisua asiaan. Loppujen lopuksi se on siinä vaiheessa. Neuvosto ja komissio ovat esittäneet tämän lähestymistavan. Ja voin kertoa teille ottaen huomioon sen, että tarvitaan välttämättä tällä alueella lainsäädäntöä ja ne vaikeudet, joita aikaisemmissa yrityksissä on ollut, että on ollut mahdotonta löytää yhteistä ratkaisua kolmikanta neuvotteluissa, niin varjoesittelijät keskustelujen jälkeen ovat tehneet päätöksen, että jatketaan tätä uutta lähestymistapaa pakettina tehdään yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa, jotta saadaan yhteisymmärrys ja voidaan panna täytäntöön hyväksytty ratkaisu mahdollisimman pian. Ja uusi lähestymistapa tarkoittaa sitä, että laajennetaan uutta direktiiviä artiklan 23 mukaisesti, siis tietojenvaihdon osalta, että voidaan ottaa huomioon kahden tyyppiset riskit, joita aineella saattaa olla. Ja sitten se, että tehdään toimijajoon tasolla ja sitten taas se, että mitä ei, jos ei tehdä mitään toimijajoon tasolla nämä riskiarviot pitää tehdä. Siis tavallaan kolmen tasoisia riskejä arvioidaan. Ja siinä tapauksessa, että että aine arvioidaan haitalliseksi riskiaineeksi, niin sitä tullaan seuraamaan jatkuvien, jatkuvien valvontatoimien avulla EUn laajuisesti ja se sitten kansallisesti julistetaan laittomaksi. Kansalliset varhaisvaroitusjärjestelmät ja riskinarviointijärjestelmät, jotka ovat asetuksessa tällä hetkellä mukana, niitä tullaan sitten yhdistämään, jotta voidaan taata nopeammat ja vahvemmat toimet vuoden 2006 MCDDA-asetuksen mukaisesti. Ja tämä asetus rajoittautuu vain tähän asiaan, ja taas me katsomme tätä kokonaispakettia. Eli tämä olisi mahdollisuus meille kaikille jatkaa työtämme, jotta voisimme saada nopeampia tuloksia ja voimme saada myöskin tämän yhteisymmärryksen jäsenvaltioiden kesken. Ja varhaisvartusjärjestelmän osalta me löysimme uuden moduulin sille, kuinka kielletään aineiden käyttö ja kauppa EU:ssa tavalla, joka on hieman erilainen kuin aikaisemmassa ratkaisussa ehdotettu. Että tavoite on lähellä, mutta meidän pitää muuttaa työtämme ja minä ja Teresa ja varjoesittelijät, meidän pitää jatkaa vielä keskusteluja. Kiitoksia. I don't see. Kiitos edustaja Boni. Enää yhtään varjoesittelijä paikalla. Kysyn nyt kollegoilta, haluavatko he käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin pyydän, että komissiosta rouva Sipalaa. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Very briefly, Mrs. Chair, also because I understand that... Lyhyesti. Tässä haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän päätöksestään. Toivon, että voimme jatkaa yhtä nopeasti neuvoston ja parlamentin kanssa tästä lähestymistavasta, jota komissio on esittänyt muutamaa ehtoa. Tällä me teemme kovasti töitä, jotta saamme oman osuutemme valmiiksi ja että voimme tehdä yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja tämän valiokunnan kanssa, jotta saavutamme edistystä tämän asian parissa. The floor to the Dutch presidency. Thank you. Seuraavaksi sitten Hollannin äh, puheenjohtajavaltio. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Rava Boni. Neuvostossa Korper päätti lähestymistä vasta, jonka Rava Boni esitteli ja juuri esitteli ja olemme tyytyväisiä, että parlamentti haluaa työskennellä tältä pohjalta. Hollannin puheenjohtajuus on pysyvien edustajan kokouksen jälkeen tarttunut tehtävään ja pyrkinyt mahdollisimman pitkälle. Meillä ei ole vielä yleistä lähestymistapaa, mutta Koreperin päätöksen suuntaviivat tulevat olemaan toivottavasti lähitulevaisuudessa tämän lähestymistavan pohjana. Kiitos Boni. I would like to... Niin lisäksi haluaisin kiittää komissiota yhteistyöstä ja eri toten Alankomaiden puheenjohtajavaltioita, koska me olemme tässä tehneet yhteistyötä joidenkin puheenjohtajavaltioiden kanssa viimeisen parin vuoden aikana, mutta nyt osoittautui, että Alankomaiden puheenjohtajavaltio on kaikkein tehokkain, kun nyt saatiin aikaiseksi tämä sopimus jäsenvaltioiden välille. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia paljon teille kaikille ja toivon, että sopimus tulee olemaan menestyksekäs. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tässä nyt on säästetty aikaakin. Kohta 12. Komission esitys liittyen tiedonantoon Euroopan parlamentin neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomiteolle liittyen toimintasuunnitelmaan kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi. Tarkoituksena on kotouttamispolitiikkaa vahvistaa tässä kolmansien maiden kansalaisille. Komission suunnitelman toimenpiteet liittyvät esimerkiksi mm, näihin ennalta toteutettaviin toimenpiteisiin, varsinkin kun ajatellaan ihmisiä, jotka tulevat töihin opiskelemaan, että he ovat mukana tässä. tarkoittaa tarkoituksena on parantaa yhteisiä, yhteisiä toimintapisteitä ja live-valiokunta voisi olla mukana tässä, niin kuin jo on tässä maahanmuuttofoorumissa tapahtunut. Annan puheen vuoron Euroopan komissiolle ensin. Ja sitten niille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron Euroopan komissiossa, annan puheenvuoron herra Savarille, joka on varajohtaja sisäasioiden pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä toimitussuunnitelma kolmansimmaiden kansalaisten integroimiseksi. Pari sanaa. Tämä suunnitelma kunnianhimoinen ja kattava. Kunnianhimoinen, kuten kaikki tiedätte tällä alueella. EU kohtaa haasteita integraation alueella koska viime aikoina on tullut EU-hun, EU-hun kolmasen maiden kansalaisia, kun me sen tasolla ajattelemme, että oli aika investoida integraation, kuten komissio ja sen äsken mainitsi, koska integroimattomuuden kustannukset olisivat paljon korkeammat, jos ei käytä riittävästi resursseja integrointiin nyt. Ja tämä on myöskin osallistuvan kuuluvan yhteiskunnan perustaa. On myös tehtävä, jäsenvaltiolla on päätehtävä tällä alueella. EUlla ja kansalaisjärjestöillä, ammattijärjestöillä, paikallisilla viranomaisilla on myös tehtävänsä. Suunnitelma on kunnianhimoinen, mutta kattava. Ensimmäistä kertaa olemme onnistuneet ottamaan integraatioon horisontaalisen valtavirtaistamiskysymyksellä. Monet alueet asettavat panoksensa tähän. Työllisyys on erittäin tärkeää. Ja tähän äsken hyväksyttyyn osaamisagendaa viitata useamman kerran, mutta ammatillisen integraation lisäksi tarvitsemme koulutuksen, integraation, ter- terveyspolitiikkaan, peruspalveluiden saatavuuteen, aluepolitiikkaan. Ja myös integraatio vaikuttaa Tämä on kunnianhimoista ja konkreettista ja kattavaa, koska tämä ei ole mikään pelkästään käsitteellinen tiedonanto. Meillä on 50 konkreettista tointa, jossa on työkaluja, joilla voidaan ottaa jäsenvaltiota integraatiopolitiikassa. Rahoitusmahdollisuuksia on paljon ja kansalaisjärjestöllä myös. tätä me pyrimme vahvistamaan NCPI-verkostoa. Se on jäsenvaltioiden integraatio verkosto, jossa pyritään luomaan eurooppalaista integroitumisverkostoa ja Euroopan parlamentti ja sen sihteeristö ovat läheisesti mukana, niin kuin etenkin. Meillä on viisi prioriteettialuetta. Ensinnäkin lähtöä edeltävät toimenpideet, niitä voidaan lähtömaissa toteuttaa, joilla voidaan valmistella maahanmuuttajan saapumista EU-hun. Eli ennen lähtöä edeltävät toimet, toimet valmistelut yhteiskuntaa maahanmuuttajien saapumiseen. Tämä, tätä toteutetaan eniten pakolaisten jälleen sijoittamisen yhteydessä ajoissa. tänne prioriteetti koulutus. Olemme kovasti koulutuspäästöstään kanssa tästä asiasta puhuneet paljon. Tämä on tärkeä politiikka-alue. Näyttää, että monia työkaluja on tässä työkalussa integraation alueella. Esimerkiksi kirjaitaiden arviointi verkossa – ja inklusiivisen koulutuksen edistäminen, verokelta oppiminen ja maahanmuuttajan lasten mukaan ottaminen lasten varhaiskoulutukseen, jota meillä olisi kattava lähestymistapa. Erityisesti tässä ryhmässä. Ja sitten ammattikoulutus. Täällä on paljon kytköksiä osaamisagendaan kuten erityisesti me pyrimme tukemaan ammattikoulutukseen nopeasti saman mukaan maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, jotta turvapaikanhakijat pääsevät työmarkkinoille erittäin nopeasti. Tuomme myöskin ä, ammattitaidon ä, validointia ja tuomme mikroyrittäjyyttä ja tietenkin kaikkien maiden parhaita käytänteitä työmarkkinatekijöissä ja tärkeä alue on peruspalveluiden saatavuus. Komissiolla on merkittävää toimivaltaa tässä, koska suurin osa tapahtuu paikallisella tasolla, mutta yritämme saada liikkeelle kaikki työkalut, joita meillä on EU-tasolla, jotta tukisimme peruspalveluiden saapumista. Erityisesti Euroopan investointipankki Ammetaan nyt useampia lainoja, jotta jäsenvaltioiden vastaanottokapasiteettia parannettaisiin terveydenhuollolla myös. Että meillä olisi terveydenalan ammattilaisille koulutusta, jotka koskevat kolmasimmat kansalaisia tällä alueella. Ja lopuksi keskittymme myöskin sosiaaliseen inkluusioon jota voimme edistää EUn arvoja Euroopan tästä kulttuurin välistä vuoropuhelua Euroopan arvoista. Kulttuuri, toiminnat, urheilu on tärkeää. Tuomme myös syrjinnän vastaista toimintaa ja xenofobian vastustamista, vierasvien vastustamista. Ja sitten kun meillä ei ole EU-tasolla integraatioalueella lainsäädäntövaltaa suoraan, voimme tukea rahoituksen alueella. Voimme käyttää EU-varoja kolmansien maiden kansalaisten integroimiseksi. Meillä on myöskin kohta, joka parempaa Euroopan tahansa koordinaatiota kaikkien toimijoiden kesken. Tässä pääasiat, joita halusin painottaa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Savari. Paljon kiitoksia, herra Savari. Edustaja Lauritsen, olkaa hyvä. Thank you very much for... Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Tämänkaltainen toimintasuunnitelma on äärimmäisen tärkeä, koska me olemme keskustelleet eh, integraatiokysymyksistä tärkeinä aiheina, mutta on tärkeää myöskin, että konkreettisia askeleita otetaan. Minulla on kysymys liittyen tähän aiheeseen. Onko teillä tietoa, kun ajatellaan tulevien ihmisten rakenteista, eli millainen koulutus heillä on, millaisia pätevyyksiä koulutusta heillä on. Koska jos tämä tiedetään, niin sitten voidaan myöskin arvioida resurssien, opettajien ja niin poispäin tarve Ja tämä on yksi puuttuvista linkeistä tässä työssä. Me tarvitsemme selkeämpää tietoa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sippel. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Uskon, että kotouttaminen on, on hyvin keskeinen aihe, mutta kuitenkin sellainen aihe, missä joissakin jäsenvaltioissa on kyllä periaatteellisiakin ongelmia, jos ajatellaan vaikka vammaisten integroimista tai romani ihmisten kotouttamista tai integroimista, jo sisäisesti on ollut ongelmia tämän osalta. Tämähän on ollut jäsenvaltioiden tehtävä tähän mennessä. Ehkä myös tällä alalla meidän pitäisi miettiä hieman eurooppalaisempaa näkökulmaa. Tietenkin ihmiset kolmansista maista, heidän suhteidenkin kotouttaminen on vielä erityisen vaikeaa, koska pitää opettaa kieltä ja lakeja ja käytännön tietoja päivittäistä elämästä. Mitä tulee sitten siihen, minkälaista sopeuttamistarvetta tarvitaan ja mikä pätevyys ja minkälainen koulutus tarvitaan ehkä näille henkilöille. Tässäkin on kysymyksiä. On jäsenvaltioita, jotka alkavat jo heti rekisteröinnin yhdessä kysymään näitä asioita – ja voidaan sitten, voidaan sitten myöhemmin palata näihin kysymyksiin. Ehkä tämä pitäisi ottaa mukaan vaikka sitten näiden sisäisten siirtojenkin yhteydessä. Tämä on toinen kysymys. En haluaisi jäädä tässä pelkästään pakolaisiin, vaan me voisimme laajentaa tätä myöskin lailliseen työperäiseen maahanmuuttoon, joka ei koske pelkästään akateemisia ammatteja, koska uskon, että eurooppalaisissa valtioissa tarvitaan kyllä työvoimaa eri alueilla. Mutta tässäkin yhteydessä pitäisi selvittää sitten, mitä vaatimuksia ja mitä ennakkoehtoja voidaan esittää. Tästä haluaisin kuulla lisätietoja sen suhteen, kuinka tämä tulisi organisoida. Kuinka kolmansien maiden ihmiset voivat työskennellä meillä, kuinka voidaan tehdä yhteistyötä ehkä heidän lähtömaiden kanssa ja miten voidaan tehdä yhteistyötä vaikka sitten kieliopetuksen osalta ja millä tasolla tämä on sitten eurooppalainen tehtävä. Ja onko tästä ollut jo ensimmäisiä keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa ja missä laajuudessa ja millä alueella olette valmis tekemään kotouttamisen osalta konkreettisia toimenpiteitä? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Spinelli. Grazie. Io vorrei fare un... Kiitoksia. Haluaisin kysymyksen komissiolle tähän suhteeseen liittyen kotouttamiseen, sosiaalipalveluihin ja työmarkkinoiden ja työpaikkojen osalta. Kysyn tätä, koska usein pelot, joita jäsenvaltioissa on perinteisesti, siis maahanmuuttajia koskevat pelot on se pelko, että menetetään sosiaalivaltion oikeuksia ja että tässä olisi tavallaan kilpailu alaspäin työvoiman osalta, jolloin joka siis tämä liittyisi maahanmuuton lisääntymiseen. Tämä on se pelko, joka jäsenvaltioissa on. Ja kysymys, jonka haluaisin esittää, on se, joka sitä nyt komissiolle todellakin, koska työmarkkinat, työmarkkinat ja työmarkkinalainsäädäntö ei ole pelkästään jäsenvaltioiden toimivaltuuden piirissä, koska työmarkkinoiden uudistus ja tämä työmarkkinoiden etujen heikkeneminen ja työmarkkinoiden etujen väheneminen on, onko tämä asia, joka, jota kysytään usein näissä talouden ohjausjaksojen kysy, kyselyissä, kysytäänkö niiltä valtioilta, jotka ovat vaikeuksissa, kuten Italia, minun maani. Koska näyttää sieltä työmarkkinoiden uudistus on tällä hetkellä menossa siihen suuntaan, että työvoimaa menettää käyttää oikeuksia Tiedän, että komissiolla ei ole suoria vastauksia tähän, koska tämä sidottu jäsenvaltioiden käsittelyssä. Kiitoksia edustaja Vergia. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhässä. En ehtinyt kuunnella tuota alustustani. Tämä on tärkeä aihe minulle koska tähän liittyy monia asioita tähän kysymykseen. Meillä pitäisi olla luotettavia tilastoja. Ja Ranskassa on luettu paljon artikkeleja siitä, mitä Saksassa on tapahtunut, noita ristiriitaisia, no laajemmin ajatellen kaikki tutkimukset osoittavat, että ne maahanmuuttajat, tulevat Euroopan unionin alueella ovat entistä koulutetumpia ja he ovat ali, alityöllistettyjä, jos ajatellaan heidän koulutustasoaan. Ja nyt tässä on täysin päinvastainen tilanne, kun ajatellaan syyrialaisia. Tämä on todella tärkeää, että asiasta puhutaan selkeästi, enkä pidä näistä tällaista argumenteista, joilla pyritään tiettyyn päämäärään. Mutta kun ajatellaan nyt tätä demografisia kysymyksiä, niin monet tutkimukset osoittavat myöskin, että suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista tarvitsee maahanmuuttajia. Ja tämä on selvää, että voitaisiin edistää integroitumista hyvissä olosuhteissa, niin tässä on yksi merkittävä asia mielestäni. Pitäisi tunnustaa ammatilliset pätevyydet. Jos edelleen tulee sellaisia maahanmuuttajia, jotka joutuvat ottamaan koulutustaan vastaamatonta työtä, ja, ja niin kuin Barbara Spinelli tässä totesi, että nämä ovat suhteettomia, niin, niin esimerkiksi nämä ihmiset, joilla ei ole pätevyyksiä, niin joutuvat palvelusektorille hankaliin olosuhteisiin. Eli kaikki nämä kysymykset, jos halutaan edistyä, jos halutaan edistää kotouttamista ja ainoastaan pakolaista, vaan myöskin maahanmuuttajien osalta, niin meidän eh, eh, maisema täytyy olla selkeä kun ajatellaan, mitä nyt oikeasti tapahtuu, jotta voidaan erilaiset pelot poistaa. Thank you, Mrs. Ver- Kiitoksia, edustaja Vergia. Annan nyt puheenvuoron takaisin herra Savarille. Thank you, miss. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys päästörakenteista, joka on tulossa Eurooppaan – 2014-2015 jotakin tutkimuksia on tehty lähinnä Saksassa ja Ruotsissa, koska näihin maihin on tullut eniten turvapaikanhakijoita. Rova Guillaume huomat ihan oikein, että verrattuna aikaisempiin maahanmuuttokausi koulutustaso tuppaa olemaan korkeampi. Jotakin tutkimuksia on tehty. Voin lähettää viitteitä valiokunnan sihteeristölle. Voin lähettää linkit, josta tieto löytyy. Muiden ryhmien integrointi Sipet mainitsi vammaiset henkilöt ja tässä suunnitelmassa on kohteessa, että kolmansien maiden kansalaisten integroinnin ei pitäisi tapahtua muiden sellaisten vähemmistöjen tai haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kustannuksella. Kolmansien maiden kansalaisien asemaa ei pidä parantaa muiden kustannuksella. Sitten työhön liittyvä maahanmuutto. Täällä mainitaan, että tarvitaan lisää ammattitaitoa komissiossa. Olemme hyvin perillä tästä. Voimme vain viitata 6.4. tiedonantoa joka käsittelee maahan turvapaikanhakijoita. Siinä on aika tärkeitä tekijöitä laillista maahanmuutosta ja sitä, mitä komissio aikoo tehdä lähikuukausina ja vuosina näissä tällä alueella. Euroopalla on väestötietoisia ongelmia. Väestö ikääntyy jollakin sektoreilla on osaamisvajeita ja lisää tulee tulevaisuudessa. Täytyy valmistautua Meidän täytyy luoda tehokasta maahanmuuttopolitiikkaa, joka puuttuu osaamiskuiluun. Vaikkapa ole työntekijöiden liikkuvuus otettaisiin huomioon, vaikka jos olevien ihmisten ammattitaitoa parannettaisiin, sitä kuilua ei saada umpeen, joka meillä on kymmenen vuoden kuluttua. Täskentelemme tämän parissa arvioimalla – direktiiviä, joka koskee laillista maahanmuuttoa. Siinä on tämä fitness check, vähän hassu nimi tämä kuntatesti, mutta me arvioimme laillista maahanmuuttoa koskevaa lain säädäntää tarkastamaan porsan reikiä ja mietimme, mitä pitää parantaa. tämä myös tutkimuksen, joka mainittiin 6.4. tiedonannossa. me voisimmeko EU-tasolla luoda jonkinlaisen järjestelmän, jota Kanadassa kun kutsutaan mieli, mielenkiinnon ilmaisuksi, jossa yhdellä puolella olisi kolme asukkaita ja jossa pyrittäisiin saamaan työvoimakysyntä ja tarjota vastaamaan Olemme myös aloittaneet keskusteluun, lavalle Lavalletta huippukokouksen seuraamiseksi, jotta en voi sanoa tästä kuinkaan paljon, koska prosessi ei juuri alkanut. Ja sitten tämä Seksi pohjalle kysymys. Olemme yhdistäneet tämän toiminta, integraatiotoimintasuunnitelman tähän osaamisagendaan. Siinä on joukko toimia kansalaisten osaamisen parantamiseksi, että heidän työllistämisensä, työllistetoitensa paranisi. Tässä on toimia, jotka ovat kiinnostavia myöskin kolmasemmaten kansalaisille – ehdotusten ammattitaidon tunnustaminen, joka voisi koskea myös kolmansien maiden kansalaisia, jotka tulevat Eurooppaan, jotka törmäävät kysymykseen, että heidän osaamisensa tai ammattipätevyyttänsä pitäisi saada tunnustetuksi EUn, ta- EUn tasolla. Tämä on osaamisagendassa mukana. Ja siinä se kai oli. Thank you very much, Mrs. Savari. Thank you. Paljon kiitoksia, herra Savari. Kiitoksia vastauksistanne. Kollegat, nyt siirrymme eteenpäin. Seuraava kohta, joka alun perin oli esityslistalla, oli lykätty. Tässä oli herra Koraun esitystä kohta, joten olemme nyt viimeisessä kohdassa tämän päivässä kokouksessamme. Kyse on tutkimuksen esittelystä yksikkö on pyytänyt tätä tutkimusta Liben vaatimuksesta, että voitaisiin valmistella työtämme mahdollisuuksista laillisen maahanmuuttoon elementtinä kokonaisvaltaista maahanmuuttostrategiaa. Kuten Metsolan Kengen mietinnössä todettiin, meillä on täällä professori herra Martin, joka on Robert Schumann keskuksesta, Euroopan yliopistoinstituutista – Firenzestä. Anna nyt puheenvuoron ensin herra Martinille. Hän esittelee meille tämän tutkimuksen ja tämän jälkeen sitten voimme aloittaa keskustelun aiheesta. Kaikessa rauhassa, noin 15 minuuttia, kiitos. Muchísimas gracias. Eh paljon kiitoksia. No, haluaisin tässä nyt ensinnäkin kiittää oikein sydämellisesti live-valiokuntaa ja edustajaa, että kutsuitte minut tänne ja että pyysitte meidän keskustamme tekemään tutkimuksen liittyen uusiin lainsäädäntömekanismeihin. No tämä nyt ei nähtävästi toimi. Jaha, te näette nyt tämän tutkimus päättyi vuonna 2015. Tämä on edelleen ajankohtainen ja myöskin sisällöltään erittäin sopivaa, kun kuuntelin tänään komission jäsen Avramopoulosta. Hän puhui uudesta paketista laillisen maahanmuuton osalta. Tämä on yksi komission ehdotuksista viime vuodelta ja ajattelin tässä, että tämä todellakin vastaa sitä, koska meillä on eri vaihtoehtoja äh, tutkia tätä työperäistä maahanmuuttoa. No tässä tutkimuksessa on kuusi kappaletta, lukua, ja yritän nyt nopeasti esittelemään nämä kuusi lukua ja sanoa jokaiseen muutaman sanasen. Ja sitten keskustelussa, mikäli haluatte, voimme sitten vielä palata näihin yksittäisiin lukuihin. No, miksi tällainen työperäinen maahanmuutto on tarpeen Euroopan unionissa? Meillä on yhtenäiset työmarkkinat. Edelleen on kuitenkin myöskin 28 erilaista työmarkkinaa, joissa äh, pätee yksittäinen lainsäädäntö, joten on olemassa erilaisia välineitä, äh, joita voitaisiin käyttää yhtenäismarkkinoiden aikaansaamiseksi. No, tässä analyysissa todetaan, että kun ajatellaan tosiasioita ja tunnettuja asioita äh, yliopistotasolla ja tutkimuksia ja kun ajatellaan työntekijöiden puutetta, niin nämä on otettava huomioon. Eli tässä kymmenes, kymmenes, kymmenessä sivussa todetaan, että tarvitsemme tulevaisuudessa ammatillista työvoimaa ja myöskin sellaista, jolla ei ole tällaista ammatillista koulutusta. No sitten, kun nyt kriittisesti tarkastellaan näitä kaikkia etappeja, ja välineitä, joita oikeudellisessa puitteistossa on työperäiselle maahanmuutolle Euroopan unionissa. Olemassa olevat puitteistot, niin tämä on hyvin sirpaleinen mar, sirpaleiset markkinat ja nämä eivät ole missään yhteydessä toisiinsa. No, Euroopan unionissa on vapaa liikkuvuus, mutta kolmannen maan kansalainen, joka on laillisesti EUn alueella, ei kuitenkaan välttämättä sitten ole oikeutettu liikkumaan vapaasti. vapaasti. Ja vaikutukset markkinoihin ja myöskin maahanmuuttajien integroitumiseen on hyvin rajallista. Tämä työperäinen integroituminen on nollaan luokkaa, eli markkinat ovat hyvin marginalisoituneet. Ja viideksi, viidenneksi julkaisu vuodelta 2015, niin täytyy pohtia, vastaako se vaatimuksia, mitä nyt sitten tapahtui. Ja selkeä vastaus tähän kysymykseen on ei. Ja sitten vielä melko tekninenkin seikka. Tässä luetellaan, kuvaillaan 12 eri mekanismia, millaista politiikkaa työperäisen integroitumisen osalta voitaisiin harjoittaa. No niin, ensimmäinen päivän polttava kysymys, josta haluaisin nyt puhua. Sininen kortti. Tässä vasemmalla puolella näette nämä neljä tärkeintä ehdotusta, jotka liittyvät direktiivin uudistamiseen sinisen kortin osalta, jonka siis esittelemme, ja sitten tässä oikealla ovat ne uudistukset, jotka komission ehdotuksessa heinäkuun seitsemänneltä päivältä ovat mukana. Me ehdotimme yhtenäistä sinistä korttia, joka tarjoaa pääsyn koko Euroopan unionin työmarkkinoille. Eli yhtenäiset markkinat. Yhtenäiset työmarkkinat päteville kolmansien maiden kansalaisille – No ei meillä talouspuoleen ollut mitään sanomista, että saisimme kansalliset ja EUn järjestelmät yhtenäisiksi tässä nyt. Mentiin askel eteenpäin, jotta väline saataisiin eurooppalaisemmaksi liittyen tähän maahanmuuttopolitiikkaan EUn tasolla. No tämähän on vain hyvä asia. Kustannukset siniseen kortin osalta olivat erittäin korkeat. Se ei ollut hyvä asia. Tämä päti sekä jäsenvaltioihin että työnantajiin ja myöskin mahdollisiin kiinnostuneisiin nämä, näitä palkkarajoja on muutettu. Ja neljänneksi olimme sitä mieltä, että ne oikeudet, joita sininen kortti tarjoaa, eivät olleet riittävät, jotta kustannukset olisi voinut oikeuttaa. Ja tästä syystä tämä myöskin käytettiin hyvin vähän esimerkiksi perheiden yhdistämisessä tai että päästäisiin helpommin toisiin maihin. Ja tässä ehdotuksessa uudeksi direktiiviksi tätä myöskin tutkittiin, eli mielestämme tämä uudistus on hyvä, siinä mennään oikeaan suuntaan. Asiantuntijaryhmä laillisen maahanmuuton osalta seurasi tätä kysymystä ja on samaa mieltä kanssamme, Tämä tapahtui siis hyvinkin kattavalla tavalla. Ja ehdotuksessa on paljon niitä elementtejä, joista myöskin asiantuntijat puhuivat. Tässä on kuitenkin kolme keskeistä teemaa. Ainoastaan työsopimuksen pohjalta tämä myönnetään, se on tärkeää. Joten ainoastaan ne konsernit voivat käyttää sitä, joilla on mahdollisuus heti maan ulkopuolella tai Euroopan unionin ulkopuolella etsiä työvoimaa. PK-yrityksillä ei ole riittävästi varoja tähän ja siis korkeasti koulutetut työntekijät. No, tämä on tietysti tämän sinisen kortin sisältö, mutta se ei riitä. Ja sitten pääsy koko EUn työmarkkinoille on asia, jota ei voida taata. Eli 28 erilaista sinistä korttia nyt tässä tulee. No oikeastaan vain 25, sillä kolme maata ei kuulu tähän järjestelmään. Sitten neljäs ongelma. Tässä on kysymys ainoastaan ehdotuksesta ja täytyy katsoa, miten jäsenvaltiot suhtautuvat tähän. Ja, eli miten neuvosto siihen suhtautuu. 2001 hän jo tämä on koettu, eli tässä on nyt vaarana, että tehdään integroitu ehdotus komission puolelta ja neuvosto ei sitten kuitenkaan hyväksy sitä, vaikka tarkoitusperät ovat hyvät. No sitten tästä sinisestä kortista. Totta kai jos haluatte, voimme keskustelussa mennä vielä yksityiskohtiin, mutta tässä on kolme tärkeää kysymystä. Ensinnäkin eurooppalainen maahanmuuttoagenda tai se, mitä nyt tähän mennessä siitä tiedetään. Siinä meidän täytyy kiinnittää huomiota me nimenomaan työperäiseen maahanmuuttoon, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. Ja sitten toinen asia, työperäinen maahanmuutto kolmansien maiden kansalaisten taholta, jotka eivät ole päteviä, niin tätä ei nyt ole huomioitu. Eli kun ajatellaan kaikkia niitä tarpeita, joita työmarkkinoilla on nyt ja tulevaisuudessa, niin kyse ei ole ainoastaan, näin tutkimukset ovat osoittaneet, siitä, että tarvitaan koulutettua työvoimaa. Ei, vaan tässä on kaiken kaik- kaikkiaan 12 pullonkaulasta EU-ssa liittyvät nimenomaan tähän alemman tason koulutettujen työmarkkinoihin. Ja myöskin kun ajatellaan tulevaisuuden tarpeita Euroopan työmarkkinoilla, niin tämä nyt näyttää siltä, että voitaisiin kuvitella – että työperäinen maahanmuuttopolitiikka on merkittävässä roolissa, jotta tarpeisiin voidaan vastata. Komission jäsen Avramopoulos tämän totesi jo tuossa tunti sitten. Komission ehdotuksia ei tällä hetkellä arvosteta. Tämä pitkän aikavälin lähestymistapa, josta komission jäsen puhui, me puhumme siitä kaiken aikaa – mutta emme kuitenkaan tiedä, miltä nämä elementit näyttävät tai miltä uudet elementit näyttävät. Refitistä puhutaan jatkuvasti, maahanmuuttopolitiikan työstäminen ja niin poispäin ovat tapetilla, mutta tästä puuttuu poliittinen näkökulma siinä mielessä, että mikä tavoite tällä maahanpolitiikalla on. Totta kai tässä on myöskin erilaisia poliittisia kuvioita liittyen tähän maahanmuuttokysymykseen ja myöskin juridinen puoli. Ja jäsenvaltioiden eksklusiivinen toimivalta äh, päättää kolmansien maiden kansalaisten lukumäärä. Mehän tiedämme tämän kaiken. No, tämä malli tai uusi työperäisen maahanmuuton malli, jota, jonka herra Juncker esitti heti, kun hänet valittiin toimeensa – niin työpolitiikka tai työperäinen maahanmuuttopolitiikka näistä alemman koulutuksen saaneiden maahanmuuttajien osalta, niin totta kai pakolaiset täytyy integroida. Me olemme politiikakeskuksessa te- tekemässä tutkimusta tästä asiasta, mutta tätä nyt ei saa mitenkään sekoittaa kuitenkaan tähän maahanmuuttopolitiikkaan. Ja juuri tämä vaara on Euroopan unionissa kuitenkin tällä hetkellä olemassa. Ja sitten vielä eräs asia. Miten pitkälle tämä alkuperäinen suositus voi mennä? Me suosittelemme tässä tutkimuksissamme, että tässä käytettäisiin integroitua maahanmuuttopolitiikkaa, joka sopeutettaisiin työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja komission viimeisimpien ehdotusten ohella on vielä olemassa paradoksi, joka myöskin on nähtävillä johtopäätöksissä tästä tutkimuksesta. Eli työperäinen maahanmuutto, joka liittyy myöskin ikärakenteen muuttumiseen EU:ssa ja myöskin siihen, että meillä ei ole välineitä työperäisen maahanmuuton täytäntöön panemiseksi. Tämä nähdään myöskin toimielintasolla. tasolla Edelleen sisäasioiden pääosasto käsittelee näitä asioita eikä työllisyyspääosasto, vaikka tämähän on totta kai avainkysymys nimenomaan työmarkkinoille. Tämähän liittyy paljon enemmän siihen kuin sisäpolitiikkaan EU-ssa. Tämä jännite on sellainen, että siitä ei voitu päästä eroon. No, rajojen poistaminen EUn alueella, se, että työpolitiikkaa harmonisoidaan entistä enemmän, tai että edelleen työpolitiikka pidetään selkeästi erillään toisistaan, niin tämä sininen kortti siinä muodossa kuin se nyt on, niin tulee olemaan vaikea saada näitä, tätä tarpeellista työvoimaa tänne, koska näitä eri rakenteellisia kysymyksiä ei huomioida ja tilanne on Yhdysvalloissa ja Kanadassa hyvin erilainen. Nämä tekijät, rakenteelliset tekijät, jotka liittyvät esimerkiksi juuri tähän pätevyyteen, pätevyyksien puuttumiseen, kielten osaamiseen ja niin poispäin. Tässä täytyy myöskin ajatella vapaan liikkumisen oikeutta, että voi liikkua vapaasti EU-ssa. Yritän nyt päästä tässä loppuun. Ja puhun nyt tästä viimeisestä diasta. 12 vaihtoehtoa tai tapaa työperäisen maahanmuuton politiikassa, jota nyt on analysoitu tässä tutkimuksessa esimerkiksi työmarkkinoiden opt optimointi, että optimoidaan jo olemassa olevat mahdollisuudet Euroopan unionissa. Tämä mainitaan. Sitten työmarkkinoille laillisten työperäisten maahanmuuttajien markkinoille pääsy sitten, että saataisiin aikaiksi jonkinnäköinen pooli potentiaalisia työperäisiä maahanmuuttajia. No, pari lyhyttä huomiota tähän liittyen. No jos nyt tekisin tämän kaiken, niin tässä tarvitsisin yli 12 minuuttia, mutta en kuitenkaan tee tätä. Meillä on tällä hetkellä hyvin laaja tietojärjestelmä työmarkkinoista. Nämä tiedot tulevat eri jäsenvaltioiden tiedoista – että tämä on äärimmäisen tärkeää ja havaitsin myöskin, että kolme puheenvuoroa, jotka liittyivät tähän komission toimintaohjelmaan, puhuivat tiedoista, tilastoista, informaatiosta. Eli onko tässä nyt menetetty mahdollisuus tämän toimintaohjelman osalta, koska me tässä saimme päätökseen erään toisenkin tutkimuksen keskuksessamme, integraatio työmarkkinoilla pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Tutkimme yhdeksän jäsenvaltioita, jäsenvaltioita ja yritimme saamaan kaikki tiedot siihen liittyen, mitä voitaisiin tehdä ja mitä tehdään, eli tukitoimenpiteet ja niin poispäin näissä yhdeksän jäsenvaltiossa. Siellä oli eri johtopäätöksiä. Ensimmäinen no siis kaikkihan voivat tietysti lukea tämän tutkimuksen, mutta yksi johtopäätös on se, että tiedämme oikeastaan melko vähän, tai emme yhtään mitään tästä rakenteesta. Näinhän edustajakin tässä totesi, eli ne, jotka saavat kansainvälistä suojelua, niistä tiedämme vähän, heidän koulutustaustaan ja niin poispäin. Näin komission edustajakin totesi, ei ole olemassa minkäännäköistä kokonais näkemystä tai mitään yleistä tietoa siitä, mikä tilanne nyt ylipäätään on. Tässä on todellakin tärkeää, että tietoa saadaan enemmän, koska komissiohan on kyllä usein se päärahoituslähde. Ja tässäkin kohtaa täytyy sitten katsoa, että toimenpide maksaa jotakin ja totta kai siitäkin täytyy tehdä tutkimusta. Uusi eurooppalainen verkosto integraatiota varten voisi ehkä olla jonkinnäköinen alkio, josta voitaisiin kehittää enemmän. No sitten vielä tieto, jota pidän tärkeänä. Kaksi vaihtoehtoa, joista puhutaan. Ensinnäkin tämä ehdokkaiden etukäteisvalinta maahanmuuttoa silmällä pitäen. No me argumentoimme seuraavalla tavalla. No miksi meillä nyt ei ole sellaisen vaikutelma, että järjestelmä, joka on toiminut muualla hyvin, kuten esimerkiksi Kanadassa, niin tässähän nyt kyse on siitä, että meidän täytyisi lainsäädäntö sopeuttaa. Hyvinvointihan on tärkeä periaate ja tästä voisi tulla ongelma Toisaalta on tärkeää saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, joka liittyy enemmän tarjontaan. Se, että etsitään työpaikkaa EU-sta lyhytaikaisen viisumin turvin, jotta sitten voitaisiin katsoa, että ketä täällä työmarkkinoilla tarvitaan, että tällä henkilöllä on sitten myöskin mahdollisuus. Haluan nyt päättää tähän ja mielelläni vastaan kyllä kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia herra Martin. Ensiksi edustaja Zippel. Thank you very much. I would like to ask several questions. Kiitoksia esittää useamman kysymyksen tähän liittyen. Ja kiitos ensinnäkin siitä, että painoitte sitä, että vaikkakin meillä on tietenkin maahanmuuttajia, tarvitsee myöskin korkean tason työntekijöitä, jotka ovat korkeakouluista, mutta keskellä ja pitkällä aikavälillä me tarvitaan myöskin työntekijöitä eri pätevyyksillä unionissa. Ja olen täysin samaa mieltä tästä. Ja samalla pitäisi välttää kuitenkin epäreilua kilpailua omien kansalaistemme kanssa. Joten pitää taata se, että kuka tahansa sitten tuleekin uutena työpaikoillemme, hänellä pitää olla samat oikeudet ja samat velvollisuudet kuin muillakin. Tämä on yksi ennakkoehto. Sitten toinen asia on se, että pitää verrata meidän tilannettamme usa tilanteeseen. No tämä ei ole oikeastaan kovinkaan reilua, koska Euroopan unionissa me ainakin pyrimme aikaan saamaan hyvän sosiaaliturvajärjestelmän, joka jollain tapaa kyllä puuttuu USAsta, joten heidän on paljon helpompi hyväksyä se, että sinne tulee uusia työntekijöitä kuin EUssa on tietenkin tästä syystä. Joten vaikka nekin ymmärrän sen, että mikä tahansa laillinen maahanmuutto työmarkkinoille pitäisi olla sellainen, se pitää olla kaikille pätevyystasoille tarkoitettua, mutta en ole ihan varma, että voimmeko ensimmäisessä vaiheessa hyväksyä sen, että sallimme saadaan se sallituksi, että tullaan eurooppalaisille työmarkkinoille, koska työmarkkinat jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset työvoiman tarpeen ja puitteiston osalta, joten jäsenvaltioille olisi tärkeää todeta, että totta kai ensin pitää katsoa omien kansalaisten tilannetta, missä suhteessa tarvitaan siellä lisää toimenpiteitä ja pätevyyden lisäämistä. Ja meidän pitää saada myöskin enemmän tietoa turvapaikanhakijoista, jotka ovat maassamme, mitä pätevyyksiä heillä on, miten voidaan tehdä heidän kotouttamiseksi paremmin työpaikkoihin. Ja sitten tämän jälkeen voidaan katsoa, mitä lisäpätevyyksiä tarvitsemme ja tämä tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja eri alueilla. Ja kysymykseni on se, että hyväksyttekö sen, että meidän pitää tehdä tällainen välivaihe, jotta maahanmuuttajat eivät tule pelkästään EU-hun, vaan tietyille alueille. Ja tämä tietenkin saattaa aiheuttaa ongelmia, jos pitää olla esim. työsopimus, niin tämä voidaan tehdä pelkästään suurten yritysten taholta. Mutta uskon, että jotkut jäsenvaltiot, jotka etsivät tällä hetkellä lisätyöntekijöitä, heidän viranomaisensa menevät kolmansiin maihin ja he toteavat, että me tarvitsemme lisää työvoimaa ja pyrkivät katsomaan, että olisiko ehkä mahdollisuus siihen, että kolmansista maista tulisi lisätyövoimaa ja antavat sitten lisätietoja unionin työpaikkamahdollisuuksista eri paikoissa ja annettaisiin tämä tieto kolmansien maiden kansalaisille kolmansissa maissa. Tämä, tämä on se asia, johon minä keskittyisin. En tiedä, oliko tämä nyt sitten tutkimuksen aiheena, kun pyritään löytämään jotain yhtenäisiä eurooppalaisia standardeja, vai pitäisikö tämänkin olla jäsenvaltioiden tehtävä, koska heidän mahdollisuutensa ovat myös erilaisia. Kiitoksia edustaja Sippel ennen kuin keskustelu jatkuu toivotaisin tänne maahanmuuttoverkostoon vierailijoita, jotka tulivat aikaisemmin tänne. Oikein paljon tervetuloa tähän keskusteluun. Ja nyt annan sitten puheenvuoron edustaja Spinellille. Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin toistaa sen kysymyksen, jota tein aikaisemmin tässä komissiolle, mutta ikävä kyllä en saanut vastausta siihen kysymykseen. Ehkä te voitte vastata minulle. Ja kyseessä on maahanmuuton, kotouttamisen, sosiaalipalvelun ja, ja työlainsäädännön välinen yhteys. Miksi kysyn teiltä tätä, kun tästä puhuitte juuri siitä, että tarvitaan myöskin muutakin kuin pätevää, pätevyyttä vaativia työpaikkoja, mitä on ja tarjotaan myöskin työpaikkoja pk-yrityksissä. Ja kuinka voitaisiin välttää vaikeuksia? Miten voidaan ottaa huomioon nämä tiedot, joita kun puhuitte siitä, että täällä mennään tavallaan kilpaillaan niin kuin sosiaalietuuksien osalta alaspäin, eli siis sosiaalietujen osalta. Miten voidaan välttää nämä pelot, joita monissa jäsenvaltioissa on juuri tällaisen negatiivisen kilpailun osalta, että pelätään sitä, että voi menettää oikeuksiaan, oikeuksia, joita on olemassa Euroopassa juuri sosiaaliturvan osalta. Muistuttaisin, että jäsenvaltioiden työlainsäädäntöä katsotaan myöskin näissä talousohjausjaksoissa. Ja niissä on tietenkin myöskin hyvin pitkälle meneviä säännöksiä, myöskin säännöksiä siihen liittyen, kuinka ihmisiä voidaan irtisanoa. Joten toivottavasti vähintään te voisitte vastata minulle tähän kysymykseen. Ja muutoin olen pitkälti samaa mieltä sitä, sen kanssa, mitä edustaja Zippel totesi siinä, että on vaikea verrata eurooppalaista ja amerikkalaista järjestelmää, kun ainakin Euroopassa mäkin olimme aikaisemmin sosiaaliturvan kasalta korkeammalla, vaikka nyt se on murenemassa pikkuhiljaa. Kuitenkin periaatteessa tämä edustaja Zippelin kommentti oli oikea. Kiitos edustaja Lauritsen. Kiitoksia oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Äh, olen pitänyt aikaisemminkin tekemästäni työstä. Ja kun nyt olen käsitellyt näitä integraatiokysymyksiä Virossa erittäin paljon, kun ajatellaan venäjän kielisiä ja heidän integroimistaan työmarkkinoille, niin minulla on pari kysymystä. Meidän maassamme ja jossakin muissa Maassa on hyvin pitkä kokemus kolmansien maiden kansalaisten integroimisesta työmarkkinoille, ja siihen liittyy erilaisia ongelmia. Nämä kokemukset ovat jollain tapaa hyödyllisiä, niitä keskuksena myöskin hyödyntänyt, mutta toisaalta nyt kun tässä pakolaiskriisin yhteydessä puhumme ihmisistä, jotka tulevat toisesta maista, niin joskus on sellainen vaikutelma, että tilanne olisi ikään kuin täysin uusi. Ja kaikki aikaisempi työ, kun ajatellaan ihmisiä, joita on integroitu muista maista, ja myöskin kun ajatellaan ihmisiä, jotka äh, liikkuvat eri EU-maiden välillä, niin tämä on aivan eri maailma. Kysymykseni kuuluukin, että milloin ymmärrämme sen, että kyse on yksistä työmarkkinoista? Nämä eri virtaukset – aikaisemmat uudemmat EUn ulkopuolella ja sisällä, niin muodostavat nyt uuden Euroopan työmarkkinoiden ympäristön. Mikä on teidän näkemyksenne, kun nyt katsotaan työlainsäädäntöä ja kaikkia näitä kysymyksiä? Jos nyt katsotaan vaikka viisi vuotta eteenpäin, mitkä voisivat olla suurimmat muutokset Euroopan työmarkkinoilla sellaisena, mitä tulee kilpailuun, työkustannuksiin ja asetuksiin ja niin poispäin. Koska se, mitä me voimme sanoa, niin tässä on hyvin sirpaloitunutta ajattelua ja toive nyt sulkea silmät ja myöskin suhtautua protektionistisesti työmarkkinoihin. Tämä toive on erittäin vahva ja joskus minulla on sellainen tunne, että kaikki nämä puheet avoimista yhteisistä Euroopan työmarkkinoista, niin ei sellaisia olekaan. Jos nyt katsotaan, mitä Ranskassa tapahtuu ja niin poispäin. Mikä on teidän näkemyksenne? Missä me nyt sitten viiden vuoden kuluttua olemme, kun ajatellaan kaikkia näitä asioita, jotka liittyvät EUn työmarkkinoihin? Edustaja Versia. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksesta. Ja kiitos suorapuheisuudesta. Euh, Tämä on erittäin selkeä ja suoraviivainen. Se minua miellyttää. Ja pitkälti analyysimme nykypolitiikan puutteista erityisesti ja sen kritiikistä – siitä, että jäsenvaltiolla ei otettu liikaa liikkumavaraa, että politiikka ei vastaa todellisuuden tarpeita. Ja se sinne kortti on kauniimpia esimerkkejä. Ja tässä on kaikenlaisia kuvitelmia ja minusta tämä politiikan epäjohdonmukaisuus käytännössä johtaa siihen, että äh, laillinen työperäinen maahanmuutto ja sen liikkumalla rajoittavat. Voisitko sanoa enemmän siitä, että työpohjaisen maahanmuutto ja pakolaisten vastaanottaminen menee sekaisin, mutta, mutta olisi hyvä, jos kehittäisitte vähän asioita, kehittelisitte vähän näitä asioita. Kysymys myös epäsäällisen maahanmuuttajien laillistamisen, kohdistetusta laillistamisesta, koska Euroopan politiikan todellisuus ja tarpeiden todellisuus eivät kohtaa ja päivässä selkeästi Ranskassa. Ja suurin osa maahanmuutosta tapahtuu perheen yhdistämisen muodossa. Ää, työpohjainen maahanmuutto on lähes mahdotonta. Ja paljon työtä tekevät epäsäännön no, asemassa olevat työntekijät vaikeissa ammateissa – maatalous, ravintolapalvelut, henkilöpalvelut. Voisitko vahvistaa tämän? Ja sitten tutkintojen tunnistaminen. Koska no, noissa vähän ammattitaitoa vaativissa tehtävissä löytyy paljon erittäin ammattitaitoisia maahanmuuttoja, jotka voivat annattaa vastaan työntekijöitä, joita heille tarvitaan. Tämä minua kiinnostaisi. Kiitoksia edustaja Versia. Ja nyt annan sitten teille, herra Martin, uudelleen puheenvuoron. I will respond in English, that I understand. Vastaan englanniksi, joka lienee yleisin kieli parlamentissa. Kysymyksiä esittivät. Ensinnäkin pakolaiset ja pakon työmarkkinaintegrointi. Työmarkkinapolitiikka pitää sillä omaan etuun perustua työmarkkinoihin ja taloudelliseen rationaliteettiin, eikä siinä pitäisi olla mitään tilaa työ, ihmisoikeus äh, sen kunnioittamisen lukunottamatta paikallisen lainsäädännön kunnioittamiselle. Ja pakolaisten integrointi perustuu taisin tälle oletukselle kansainväliset juridiset velvoitteet ja ihmisoikeudet. Siksi näiden kahden sekoittaminen aiheuttaa paljon vääristymiä. Paljon suhteissa. Pitää yhteen esimerkiksi kaikki komissiokin näyttää olevan tyytyväisiä siitä, että tämä sinisen kortin avaaminen mahdollis... avaaminen kansainvälistä suojelua tarvitseville olisi mukava, mukavaa, mutta onko kukaan miettinyt, mitä tämä käytössä merkitsee? Se merkitsee, että maat kuten Puola, Viro tai Kreikka, Espanja, ja se ei ole erittäin dynaamisia tämä markkinoita mahmotaille. Heiltä viedään mahdollisuudet äh, käyttää niitä muutamaa äh, korkeasti ammattitaitoista äh, pakolaisia, joita on tullut, koska nämä hakevat sinistä korttia Saksasta ja Saksa ottaa ammattitaitoiset mielellään vastaan, eli pakolaista tulee talous muuttajia. Lähestymistapa vaikuttaa rationaalilta, mutta, mutta se voi vääristää säilyy Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Minut on ymmärretty väärin. Olen täysin samaa mieltä, mutta että niitä ei voida ymmärtää. Ja päähuolenaiheeni on, kun kuuntelen komissiota tehdään pääidea tulevaisuuden laillisesta maahanmuutosta on on äh, näitä screenausjärjestelmiä, joissa ilmoittaa kiinnostuksesta etukäteen lähellä kanadalaista järjestelmää. Kanadassa laillinen ylipäätävä työmarkkina maahanmuuttajat on korkeammassa kuin Euro- korkeampi kuin Euroopassa. Kanadassa ja Yhdysvalloissa äh, hyvinvointivaltio ei ole niin kehittynyt kuin Euroopassa. Ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin työskennellä. Monet näistä ihmistä, jotka ovat Euroopassa, eivät työskentelisi. Koska voisivat hyötyä hyvinvointiyhteiskunnan tuesta. Täytyy olla erittäin tarkkana, kun vertailee erilaisia sosiaalisia tilanteita Euroopassa on paljon ammattitaitoisia ihmisiä, mitä tulee maasta, josta, jossa on korkea työttömyys. On sitä jopa 50 prosenttia nuorista ja 30 prosenttia tutkinnon suorittaneista nuorista on työttöminä. Kanalaisen järjestelmän leikkaaminen liimaminen – Euroopan tunisialaisia tunisialaisia tutkinnon ihmisiä, jotka ovat työttömiä Tunisiassa ja sitten ne ovat joku työttömiä kuin espanjalaiset Espanjassa. se, että tämä tulee tarkkana kolmisen maita kansalaiselle kansallisuuden antaminen Euroopassa. On samaa mieltä, lyhyellä aikavälillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska jäsenvaltioilla ne ovat päteviä toimivaltaisia asettamaan maahanmuuttajavolyymit. Tällaisemmistapa varmasti on astettainen. Mitä muuta juridista mahdollisuutta ei ole, mutta samaan aikaan on hyväksytty markkinoille EU-kansalaisia eri jäsenmaissa ilman tietoa heidän profiilista. Saman pitäisi päättää kolmasen maiden kansalaisten liikkumisen Euroopassa. Se on tällaista järkevää. Puhutaan siihen, yksi toinen jäsen täällä puuttui, eli ammattitutkintojen tunnustaminen. Tutkintojen tunnustaminen Euroopassa perustuu eurooppalaisen sen kansalaisuuteen nojaviin oikeuksiin. Tämä on osa Euroopan kansalaisuutta ja voi johtaa sellaisiin ristiriitoihin, että kolmisen maisten kansalaiset, että heidän tutkinsa tunnistetaan yhdessä jäsenvaltiossa, mutta sama tutkinto ei tunnusteta muissa jäsenvaltiossa. mikä on uskomatonta, jos mennään espanjalaisena, on ollut, olen, mä en tiedä, että ekonomi, ekonomiksi se tunnistetaan, jos se on automaattisesti, niin kuitenkin minulla on oikeus tämä, saada tämän tunnistetuksi. Kolmannen maan kansalainen, jolla on myöskin London ekonomisessa tutkinto, se ei saa sitä tunnustettua. Tässä ei mitään tällaista järkeä. Tämä luo lisätaakan kolmasemmalta kansalaisella, jolla on korkea ammattitaito ja he ovat Eurooppaan. He miettivät kahteen kertaan. He ovat oikeassa, he ovat Euroopan, joka on erittäin päteviä. Tai koska ei muuta vaihtoehtoa. Näin se nyt toimii. Pekoyritykset on keinoja kiertää tämä ongelma. Nyt on työskentely nyt kentällä paljon. Näin kuinka vaikeaa kansainvälisesti on saada kysyntää ja tarjontaa vastaamaan. Koska se on niin vaikeaa, niin kaikki, me, kaikki tämä rankaisee pk-yrittäjiä. Ja julkisilla työvoimapalveluilla on osansa tässä, mutta en ole nähnyt mitään kansainvälistä työvoimakysynnän ja tarjonnan vast, yhteensovittamista komission ehdotuksessa. Ehkäpä eurojärjestelmässä vaan olisi tämmöinen valikoiva järjestelmä, joka voisi toimia. Koska tämä kysymys otetaan, kun tämä kysymys otetaan jäsenvaltiot jäsenvaltio että ei, emme halua tällaista. kertoo siitä, että emme ole kehittämässä työvoiman maahanmuuttopolitiikkaa, joka vastaa Euroopan työvoimamarkkinoita. Meillä on, tämä liittyy muihin poliittisiin herkkyyksiin ja muihin, jotka ovat liittyy työmarkkinoihin, tietysti tähän niin vaaleissa pärjäämiseen, että legitiimeihin syihin, mutta taloudellisesti rationaaleihin syihin. Me voisimme keskustella kausia tämän asian käsittelyyn, mutta luen tässä yhteyden viimeisen puheenvuoroon. oikein ole lopettaa tai ainakin hidastaa tai taistella EU-työmarkkinoiden ongelma on, on työmarkkinoiden inte- lisääntynyt integraatio koska meiltä on mennyt yksi asia ohi. Se, että meillä ei ole EU-työmarkkinoita, koska meillä ei ole palkkoja. Meillä ei ole yhteisiä eurooppalaisia palkkoja ja työmarkkinoita määrittävät palkasta. Ei ole myöskään yhteisiä työmarkkinaehtoja tai standardeja. Me pyrimme luomaan euron ennen kuin harmonisoimme työolot ja, ja olot eri jäsenmaissa. Mä pääsin, tarvittaisiin taloudellista vallankumousta, että se onnistuisi. Verrapa se koskaan ole, tule olemaan täysin yhtenäisiä työvoimamarkkinoita, mutta työoloissa niiden standardoimissa ja vapaan liikkuvuuden takaminen ei ainoastaan jokaiselle kolmasen maiden sitten laillisesti EU-alueella asuville kansalaisille on mielestäni selkeä trendi ja selkeä tarve ennostaan työperäisessä maahanmuutossa. Mutta myöskin hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa. En mene pitämällä, mutta haluan puhua liian pitkään sitä kolmessa kansalaisten integrointia. Olen tarkastellut kirjallisuutta kokonaisuudessaan ja käytäntöjä yhdessä maassa Viro ei ollut. Ruotsi, Saksa, Ranska, Italia oli Tanska, Valta, Italia, Espanja, Ranska. The UK. Um, our conclusion is that the uh, labor market integration of refugees... Kaikesta tästä selvää, että uh, pakolaisten työmarkkinoille integroituminen on erittäin monimutkaista. Tämä ei ole vain mekaaninen kysymys ammattitaidon tunnistamisesta. Kysymys on myös kannustimista. Tämän tutkimuksen mukaan mikään maa, Ruotsi ei varmastikaan onnistunut löytämään tämä, tämä viisasten kiveä helpottaakseen – tällaista integraatiota. Ja Ruotsin työvoimapolitiikkaa tarkastelee, se on muuttunut monta kertaa. Ja sinne on erilaisia malleja, kunnat ovat olleet päässä sitten pakolliset, integraatio-ohjelmat ja vapaaehtoiset ohjelmat, ja mikään ei ole oikein toiminut. Pakolliset ja markkinoille, mutta hitaammin kuin maahanmuuttajat, hitaammin kuin pa- syntyperäiset asukkaat, ja luultavasti näin tulee olemaan. Totta kai me tarvitsemme äh, turvapaikanhakijoille työmarkkinapolitiikkaa, mutta myös kunnianhimoisempaa työmarkkinapolitiikkaa, joka on kunnianhimoisempaa ja vastustaa työmarkkinoiden tarpeeseen, joka ei koskaan tapahdu, vaan turvapaikanhakijoiden työmarkkinapolitiikkaisella toimilla. To what uh, Sweden has been done or Denmark. On no, kiinnitetty paljon huomiota Tanskan tai Ruotsin toimiin. Ja myös Saksaan. Näin mitään oppimiskäyrää. Osittain tiedon puutteen vuoksi. Politiikkaa ei järjestelmästi vertailla, ei tukitoimiakaan. Ja kaikki toimijat eivät eurooppalaiset ja kansallispelaajat eivät halua järjestelmästi kerätä tietoa, eivät analysoi pyri tekemään johtopäätöksiä. Aloitteita on paljon. Nämä ovat aivan spontaaneja. Ja sitten aseman säännöllistäminen. Tämä vaihtoehdon talouden argumentti on, että joo, sepä säännönmukaisella se saa asemassa olevalla henkilöllä on työpaikka, sillä on tarvetta. Ja jos tarvetta on, on kaksi toimenpidettä. Lähettää työvoimatarkastajat sen tarkastamiseksi, että minimityöoloja kunnioitetaan ja sitten säännöllistäminen. Muuten me legitimoimme mekanismeja, joilla prekariaattia ylläpidetään. Tämä epäreilu kilpailu tämän paikallisen väestön kanssa jatkuu. Tämä on toiminut minun maassa jossakin Euroopan maissa. Minusta 2005 Eurooppa, Eurooppaa kritisoitiin kovasti ja jolla jollain kovaa sanoi jotain mukavaa Espanjan maahanmuuttopolitiikasta. Ää, 8000 epäsäännössä asemassa olevan maahanmuuttajien säännöllistämiseen kohdistuu paljon kritiikkiä, mutta he ovat kovasti integroituneet. Kun kriisi iski, he olivat työmarkkinoille integroituneita. En ole tätä nähnyt kri- kriisivaivaamisessa. Talouksessa En ole nähnyt voimakkaampaa tarvetta nyt Espanjassa mä, En voi sanoa, että se on niin huono politiikka. Lopetan tähän, jos sopii. Is there some question I have missed, but... Uh... Thank you. Very... Oikein paljon kiitoksia herra Martin. Kiitokset vastauksista ja tiedoista, joita annoitte ja tekemästäni työstä. Koska olemme nyt käsitelleet kaikki esityslistan kohdat tältä päivältä, päätän tämän päiväisen kokouksen ja jatkamme huomisaamulla kello yhdeksän. Kiitokset kollegoille yhteistyöstä ja kiinnostuksesta. Kiitos. Interpretation. It was a hard work today.